Chers collègues, je vous propose de prendre... Hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan. Ja tietysti aivan ensiksi haluaisin toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta 2014. Tästä tulee erityinen vuosi parlamentin kannalta, sillä työmme keskeytyy ennen vuoden loppua ja jotkut meistä sitten lähdemme työhön Ennen kuin menemme esityslistan oleellisiin kohtaan, jossa tarkastelemme Sergio Gutierrez Prieton tekstiä, joka liittyy meidän panokseemme eurooppalaisen ohjausjakson asiaan. Mutta sitä ennen muutama ilmoitusasia ja vielä ennen ilmoitusasioita toinenkin seikka, joka liittyy esityslistaan. Eli teemme pienen muutoksen, joka tuskin on mitenkään hankala. Eli 6 ja 7 kohdat vaihtaisivat paikkaa ja näin meillä olisi ensin katsaus kolmikanta neuvottelut, jotka liittyvät julkisiin työvoimapalveluihin ja tämän jälkeen käymme keskustelua sosiaalisen suojelun eh, ryhmän ja sitten työllisyyskomitean EMKon puheenjohtajan kanssa. Eli jos kukaan ei vastusta, niin tämä muutos hyväksytään. Ja sitten kohta kaksi ilmoitusasiat kolme tärkeää seikkaa. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa jäsenille ja poliittisen työntekijöille, että ensi viikolla pidetään tämä Euroopan parlamenttiviikko 20. 22. päivä 2014, niin kuin muinakin vuosina pidetään kaksi parlamenttien välistä konferenssia. Ensimmäinen liittyy artikla 13 ja miten sen yhteys toimii vakauden koordinaation ja hallinnon sopimuksen kanssa. Ja sitten toinen kokonaisuus koskee 2013-2014 ohjaus, eurooppalaista ohjausjaksoa. Tämä tarkempi ohjelma jaetaan teille mahdollisimman nopeasti. Mutta valiokuntamme pitää kuitenkin tähän parlamenttiseen viikkoon liittyen yhden erityisen kokouksen, eli keskiviikkona 22. päivä tammikuuta. Pyydän tietysti jäseniä osallistumaan tähän harjoitukseen hyvin läheltä, sillä kansalliset parlamentaarikot ovat jo suurin joukoin, yli 140 on jo ilmoittautunut mukaan. Ja olisi tärkeää, että myös Euroopan parlamentti olisi selkeästi läsnä. Tämä erityinen parlamentaarikokous, jonka pidämme, sitä pidetään siis, sitä pidetään valiokuntien väiseksi eh, parlamentaarikokouksiksi, ICM englanniksi, ja puhutaan eh, talous- ja rahaunionin sosiaalista ulottuvuuksista, ja tämä liittyy kansalliseen eh, vuotisen kasvutarkasteluun. Tässä tehdään yhteistyötä kansallisten parlamentarikkojen kanssa ja puhutaan eh, eläkejärjestelmän uudistuksesta, nuorisotakuun täytäntöönpanosta ja uusista puitteista Euroopan sosiaalirahastolle. Ja sitten toinen seikka, jos ajatellaan valiokuntamme oma aloitteista mietintöä, se on nyt itsenäinen mietintö ja se koskee Troikan työn tuloksia. Kyseessä on Alejandro Serkasin teksti ja me voimme tätä asiaa tarkastella yhdessä talous- kanssa, joka myös äh, laatii asiasta omalaistoisen lausunnon ja me pidämme yhteisen kuulemisen 27. päivä tammikuuta maanantaina kello 15-16.30 saatte lähipäivinä tämän kuulemisen tarkemman ohjelman, mutta periaatteessa siellä on mukana Business Europe ja EAY ja myös julkisten palvelujen yhteen liittymä. Ja pyydän teitä osallistumaan suurissa joukoin tuohon tapahtumaan. Ja kolmas tärkeä sana, eh, tärkeä ilmoitusasia, tämä koskee tutkimusta, joka koskee yhteisön työvoimaa. Me olemme päässeet 17. joulukuuta kompromissiin Liettuan kansanpuheenjohtaja valtiona. Tämä kompromissi koskee delegoituja säännöksiä ja Koreper tutki asiaa 20. päivä joulukuuta. Ja valitettavasti se, mitä oli päätetty puheenjohtajavaltion kanssa, sitä ei hyväksytty kuitenkaan jäsenvaltioiden toimista ja pyydettiin, että asioita toimitettaisiin neuvoston tilastotyöryhmän käsiteltäväksi vielä. Eli me joudumme palaamaan vielä tähän asiaan Kreikan puheenjohtajakaudella tällä hetkellä asiasta ei voi vielä äänestää täysistunnossa ja me odottelemme nyt neuvoston kannan kehittymistä, koska parlamentin neuvottelukannassa sopimukseen otetut kohdat Liettuan puheenjohtajavaltion kanssa liittyen delegoitujen säännöksiin ovat kyllä tärkeitä. Ja haluaisin muistuttaa vielä tästä sisällöstä, eli kyseessä oli se, minkälaisia tilastotietoja kerätään. Ja parlamentin pyyntö on tietysti, että kerättyjen tilastojen sisältö määriteltäisiin delegoidussa säädöksiä. Näin parlamentti voi osallistua ja tehdä ehdotuksia liittyen asioihin, jotka ovat tärkeitä lainsäädäntötyössä. Tässä siis oleellisimmat ilmoitusasiat ja muilta osin meillä ei ole ollut käyttämätöntä tulkkausta. Ja sitten lopuksi muistuttaisin, että meidän työmme eh, tulevat kaikkien ulottuville internetin kautta. Ja sitten meillä on edellisten kokousten pöytäkirjat, jotka on teille jaettu 10 lokakuuta, 25. ja 6. syyskuuta. Jos mitään sanottavaa ei ole, niin katsotaan hyväksytyiksi. Ja näin pääsemme kohtaan neljä. Niin, Olkaa hyvä, herra Serkas. Ah, una pequeña observación sobre, eh, sobre las comunidades. Pieni kommentti liittyy näihin ilmoitusasioihin. Tämä parantiville viikko, niin silloin Ekon valikunta keskustelee kollegojen kanssa mietinnöstä, joka koskee Troikan ohjelmien seurauksia näissä eri maissa, mutta tuolla viikolla emme ole mukana tuossa työssä. Olisiko mahdollista, hyvä puheenjohtaja, että me voisimme esitellä näiden ohjelmien sosiaaliset ulottuvuudet neljässä maassa, sillä Ekon valiokunnan molemmat esittelijät tulevat tuolloin esittelemään oman tekstinsä liittyen tähän troikka-asiaan. Euh, Hyvä kollega, Oletteko aivan varma? Sillä tätä asiaa voidaan tarkastella kahdella tavalla. onko kyseessä Ekon valiokunnan interparlamentaarinen kokous vai sitten täysistuntotarkastelu. Minusta pitäisi pitää täysistuntotarkastelu ja tuossa tapauksessa me tietysti varmistamme, että te voitte osallistua näkyvästi tähän menettelyyn tämän työllisyysvaliokunnan edustajana ja mietinnön laatijana. Näin pääsemmekin kohtaan neljä. Ja tässä meillä on 274 tarkistusta esitetty Sergio Gutierrez Prieton tekstiin talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakson vuotuisen kasvuselityksen 2014 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Minä annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidenta. Y en primer lugar... Kiitos puheenjohtaja. Ja aivan ensiksi haluaisin toivottaa kaikille olista uutta vuotta tässä valiokunnassa, kuten puheenjohtaja sanoi. 274 tarkistusta on todellakin estetty tähän tekstiin ja tämän takia meidän on nyt mietittävää tarkkaan, minkälaisten kompromissien kautta voimme päästä näihin tavoitteisiin, jotka on esitetty. Me olemme myös ohjausjakso työryhmässä keskustelua käyneet ekonvaliokunnan kanssa ja pyrimme siihen, että päästäisiin laajaan yksimielisyyteen valiokunnassa, että voisimme antaa selkeän viestin sekä komissiolle että neuvostolle ja haluamme sellaisen lausunnon, joka ei ole ristiriidassa sen kanssa, mikä Ekonissa hyväksytään ja näin voidaan toimia sen mukaisesti, mitä on aina täällä haluttu. 274 mm, tarkastusta tekee mahdolliseksi sen, että voidaan laajalti näitä kompromisseja laatia, mutta meidän on myös muistettava, mistä lähdetään liikkeelle. Meillä on e, erilaisia lähestymistapoja eri poliittisissa ryhmissä ja tämän lisäksi, mm, kun tiettyjä asioita otetaan esille, niin jopa yhdessä samassa ryhmässä on erilaisia näkökulmia. Meidän siis on kaikkien nyt todellakin ponnisteltavaa, tultua vastaan toisia niin, että voidaan päästä niihin tavoitteisiin, jotka on aikaisemmissa keskusteluissa asetettu. Eli tässä on todella paljon liikkumavaraa kompromissien aikaansaamiseksi. Voin yhtyä Lope Fontanien ajatuksiin hän on kovasti ponnistellut tarkistuksia esittäessään, jos ajatellaan esimerkiksi eh, joustavan eh, vajeen mm, kalenteria niin, että voitaisiin eh, tässä vakauttaa jotta taloutta ja huomioida samanaikaisesti kasvu ja työllisyys. Tähän varmasti yhdytään yleisesti ja pidän myös hyvänä tarkistusta, joka lisää, tekee lisäyksiä eh, tähän rahastoon, jolla pyritään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia auttamaan, mutta sitten nämä sosiaaliset indikaattorit, tältä osin on eh, myös muistettava, niin kuin Rohdebach sanoi, että pitäisi olla indikaattorit, jotka ovat saman tasoisia ohjausjakso yhteydessä eh, taloudellisten indikaattoreiden kanssa. Meidän huomioitava työllisyys, köyhyys, syrjäytyminen. Tätä olemme aina vaatineet tämän ohjausjakson käsittelyn alusta alkaen, eikä mielestämme pitäisi nyt eh, antaa periksi tästä kannastamme. Olemme yhä myös sitä mieltä, että pitää ottaa yhtä tärkeänä asiana mukaan valtiovarainministeriöiden työ ja talous- ja sosiaaliministeriöiden työ niin, että ennen eh, huippukokousta voidaan nämäkin ajatukset huomioida. Ja sitten se, mitä Euroopan kansanpuolue sanoo 276 kohdassa, siinäkin korostetaan sitä, että tiettyjä oikeuksia pitäisi voida siirtää ainakin kolmen kuukauden ajan, jos ajatellaan eh, niitä työntekijöitä, jotka tulevat muista maista työskentelemään toiseen EU-maahan. Tämä on mielenkiintoinen siksi, että edellisessä mietinnössä koskien loppujen Fontanien työtä eh, asiasta saimme aikaisiksi kompromissin, josta nyt siis pyritään pääsemään eroon. Ja tähän liittyen myös yllättävää, minkälaisia kantoja on liittyen eläkkeisiin ja siihen, että eh, arvostellaan sitä, että otettaisiin selkeät viittaukset vihreään ja valkoisiin kirjaan, jotka on kuitenkin täällä hyväksytty laajalti. Ja haluaisin kiittää Rova Cornelisenin työtä tarkistusten osalta. Tämä liittyy demokraattiseen legitiimiyteen, erityisesti jos ajatellaan sitä, että on päästä instituutioiden väliseen sopimukseen, jotta voidaan lisätä tätä legitiimiyttä Tämä on hyvin tärkeää. Täällä valiokunnassa on tätä kovasti arvosteltu ja tässä tarkistuksessa tämä asia tulee hyvin esille. Ja 95 tarkistuksessa puhutaan köyhyyden ja koulutuksen välistä suhteesta. On tärkeää ottaa tämä mukaan. Ja on hyvä myös, että hän on varovainen, kun puhutaan rakennerahastojen rahastojen Eh, etupainotusta käytöstä. Tämä voi olla hyvä asia, mutta sillä voi olla myös seurannaisvaikutuksia. Ja minä olen asiasta itse aika lailla samaa mieltä, mutta kuitenkin tulee ehkä olla vaikea käsitellä kohtaa 118, kun puhutaan näistä sanktioista, jotka tulisivat eh, niille maille, joilla on vaihtotasen vaje ja myös niille, joilla on liian ylijäämä jatkuvasti. Minusta tämä idea on hyvä, mutta on varmasti kuitenkin vaikea saada aikaiseksi tällainen kompromissi. Ja haluaisin myös kiittää Aldea, edustaja Harkinea ja edustaja De Bakkeria heidän ponnisteluistaan se, mitä Devaken sanoi, myös, hyvin tärkeää. Siellä on Ekon valiokunnan esittelijä ja minä voin yhtyä helpommin näihin lisäyksiin liittyen eh, sisämarkkinoihin, sisäisen kysynnän edistämisen, erityisesti liittyen siihen, mitä tämä liittyy yksityiseen velkaan, mutta meillä on kuitenkin myös erimielisyyksiä ja tämä liittyy erityisesti näihin tarkistuksiin, joissa esitetään poistoja. Olisi hyvä, jos herra Debaken voisi kertoa minulle, miksi hän haluaa poistaa kaikki nämä suositukset, minkälaisia poliittisia tarkoitusperiä tässä taustalla on Ekon valiokunnassa ei ole otettu kantaa liitteeseen ja sen suosituksiin, mutta haluaisin kuitenkin kuulla ihan edustaja Debakkernomasta suosta, mikä tässä on taustalla. Voin yhtyä siihen, kun sanotaan, että 2008-2009 alkaen, kun talous- ja finanssikriisi alkaa, niin on totta, että tässä on eh, jossain jäsenvaltiossa sellaista, mikä edistää kriisiä ja on totta, niin kuin hän sanoo, että ei ole käytetty hyväksi kasvun vuosikymmentä kriisin seurausten laimentamiseksi, mutta Tähän voin yhtyä, mutta minusta ei kuitenkaan voi Euroopan komissiolta kaikkea eh, vastuuta viedä, kun ajatellaan kriisin hallintoa. Eli eh, kaikki se, mitä tällä sanotaan, kun puhutaan kriittisesti esimerkiksi luoton allentamis- tai velan allentamis aikataulusta. Eh, täällä on muitakin kohtia. Mielestäni pitää olla paljon ajatuksia mukana, jos halutaan objektiivinen teksti. Kyllä tässä eh, valtiolla on omaa vastuuta, mutta Euroopan komissiolla myös. Ja meidän on myös ponnisteltava, jotta voimme miettiä konsensusratkaisua eh, työmarkkina uudistuksiin ja erityisesti mitä tulee palkojen eh, päivitykseen. Tässä on puhuttu, että jonkun verran työn yksikkökustannuksia pitää muokata, erityisesti joissain maissa, mutta me kuitenkin arvostelemme sitä, että joissain maissa pyritään kilpailukykyä lisäämään sillä tavoin, että vähennetään selkeästi työn yksikkökustannuksia. Meillä on tarkistuksia, jotka voivat olla mukana eh, konsensusehdotuksessa, mutta tässä pitää olla kuitenkin rakentavampia ja erityisesti on outoa, että 127 tarkistuksen toisessa osassa esitetään, eh, että poistettaisiin täysin tämä ehdotus, että voitaisiin tutkia sitä, että eh, minimipalkkoja korotettaisiin. Ensinnäkin siksi, että Saksassa on mietitty tätä, jotta voitaisiin lisätä sisäistä kysyntää, mutta jossain muissakin maissa näin on tehty myös Yhdysvalloissa on minimipalkkaa nostamassa, sitä ollaan nostamassa 10 dollariin, sano kuin Saksassa, mutta on kuitenkin sellaisia maita kuin eh, Espanja ja muita, joissa minimipalkka on puolet tästä. Espanjassa se on neljä euroa ja monen työntekijän osalta minipalkka siitä on tulossa yhä tärkeämpi asia, jos tämä tarkistus täältä poistetaan niin ilman, että asiaa voidaan edes tutkia tai arvioida, niin ei tämä nyt ole mikään hyvä lähtökohta. Joka tapauksessa lopuksi, niin kuin aluksikin sanoin, että kyllä tässä on aika paljon liikkumavaraa. Voitaisiin päästä laajaan konsensukseen kompromissien avulla ja nyt pyytäisin eh, kaikkia ryhmiä tulemaan tässä vastaan ja olemaan anteliaita näin, että voidaan saada aikaiseksi mm, hyvää lopputulos, joka on eh, hyvä täydennystä Ekon valiokunnan jäsenten työlle. Kiitos. Merci. Je vais donner euh, la parole à Regina Bastos. Qui... Kiitos ja sitten Regina Bastos. Hän tulee EPPn varjoesittelijän tilalle, Veronka Fontanialoppen tilalle. Mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että kun esittelijä esitteli alkuperäisen tekstinsä, niin silloin käytiin paljon keskustelua siitä, olivatko tietyt alkuperäisen tekstin kappaleet käsiteltävissä. Ja ajateltiin, että voidaan käydä keskustelua, kunhan näitä alkukappaleita vähän muutettaisiin, että niistä tulee käsittelykelpoisia. Minä en ole vielä en nyt tietoni siitä, miten tämä tapahtuu, mutta olen kuitenkin selvillä siitä, että nämä alkukappaleet ovat johtaneet siihen, että muutkin eh, kollegat ovat ottaneet kantaa sellaisiin asioihin, jotka eivät selvästikään meidän valiokunnallemme kuulu. Ja näin valitettavasti valiokunnan vastuuhenkilönä minä joudun miettimään sitä, onko mahdollista näitä asioita käsitellä sekä johdontason kappaleita että tarkistuksia. Ja sitten Resina Bastos ja Cornelissen sen jälkeen. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesitte, kollega Lope Fontanier ei nyt voi olla paikalla. Hän, hänellä on työtä vaalipiirissään ja tästä syystä hän ei nyt voi ottaa kantaa näihin tarkistuksiin. Haluaisin kiittää nyt näistä kommenteista ja e, Lope Fontenier on myöskin ottanut kantaa näihin tarkistuksiin. Haluaisin vielä kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja toivon, että seuraavien viikkojen aikana voimme ryhtyä pohtimaan näitä kompromisseja ja että pääsemme tässä myöskin hyvään lopputulokseen. Uskon, että tässä ollaan jo hyvällä tiellä. Me tarvitsemme eri, eriytetyn budjetti ja alijäämä konsolidoinnin. Ja nyt tässä sitten korjaamme, jos satoja. Meidän täytyy keskittyä talouskasvuun ja työpaikan luomiseen. Myöskin eläkkeet ovat tärkeä osa tätä mietintöä. Ria Aumen Räyttenin tarkistus 172. Siinä todetaan, että tästä aiheesta ei tulisi tässä puhua, koska neuvosto ja parlamentti ovat jo päässeet sopimukseen lisäeläkevaatimuksista ja myöskin niistä vaikutuksista, mitä tällä on. Kuitenkin on tarpeen sopeuttaa eläkeikää elinjään odotteeseen ja täytyy myöskin varmistaa, siitä, varmistaa se, että ihmiset pääsevät eläkkeelle hyvissä ajoin ja myöskin nuorisotyöttömyyttä täytyy torjua, joten tässä täytyy nyt sitten käyttää tätä etupainotteisuutta ja myöskin nuorisotakuu tulee ottaa käyttöön, jotta voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä tässä täytyy eh, päästä esteistä eroon tai sitten täytyy saada aikaiseksi verokannustumia nuorten palkkaamiseksi. Nyt kyse on työmarkkinoista. Ja esimerkiksi siirtymisestä kohti digitaalista taloutta. PK-yritykset ovat myöskin tärkeitä tässä, varsinkin kun ajatellaan rahoituslähteitä ja niiden käyttöä. Tästä syystä me tuemme COSME-ohjelmaa niin voimakkaasti ja myöskin Horizon 2020 ohjelmaa, mutta mielestämme rahoitusmarkkinoiden sirpaloitumisesta täytyy päästä eroon. Ja lopuksi kollega Lope Fontanier myöskin painotti sitä, miten tärkeää on parantaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta sosiaalinen marginalisoituminen jotta sitä voidaan torjua, samoin kuin köyhyyttä. Kiitos. Merci. Euh, Cornelissen et puis on... Kiitos edustaja Cornelissen. Ja sitten Philip de Backer, joka on vuotuisen kasvuselvityksen esittelijä Ekon valiokunnassa. Ja Cornelissen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olin iloinen tuossa kuunnellessani sekä Emplin että Ekononin edustajia, kun he sanoivat, että he alkoivat poistaa eroavaisuuksia. Varmasti tässä on kyse antamisesta ja ottamisesta kummallakin puolella, sillä tässä e, nämä esittelijät eivät ole aivan samoilla linjoilla. Olen kuitenkin varma, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä. Me olemme samaa mieltä siitä, että demokratia tarkoittaa sitä, että kansalaisyhteiskunnan edustajat ja parlamentti osallistuvat enemmän ohjausjakson prosessiin. Me olemme aina uudelleen pyytäneet, että parlamentti osallistettaisiin paremmin myös vuotuiseen kasvuselvitykseen niin, että me voisimme tarkistaa eh, sitä meidän pyytöihimme ei ole vastattu ja meidän pitäisi näissä teksteissä, teksteissä vaatia toimielinten välistä sopimusta, jossa sovitaan parlamentin osallistumisesta. Näin voisimme lisätä demokratiaa ilman sopimusten muuttamista. Olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että sosiaaliset indikaattorit pitää äh, ottaa samalta pohjalta huomioon kuin taloudelliset indikaattorit. Ne eivät voi jäädä erilleen ennen kaikkea. Jos terveydenhoidon kustannuksia pitää leikata, niitä pitää leikata niin, että se ei häiritse sosiaaliturvan universaalista kattavuutta. Ja nämä, nämä ehdotukset pitäisi tietysti tehdä parlamentti osallistaen. Me olemme esittäneet tarkistusta 82 ministerien kokouksesta. Esittelijä on, äm, on tästä puhunut, mutta minun mielestäni EPSCON ja ECOFINin ministereiden pitäisi tavata yhdessä ei pitäisi pitää talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa erillään toisistaan, eli tarvitsemme sääntöä 51, kuten parlamentissa, ja tarvitsemme yhteisiä kokouksia. Ja haluaisin lisäksi, että puolettaisiin tarkistusta 118. Siinä on kyse reagoinnista makrotaloudelliseen epätasapainoon. On olennaista, että symmetrisesti reagoimme näihin epätasapainoihin, sillä ylijäämä on yhtä haitallista EUn tasapainolle kuin alijäämä. Neuvosto on päätelmissään kuitenkin kyseenalaistanut tämän symmetrian ja oikeudenmukaisuuden idean. Viimeiseksi vielä tarkistuksessamme 154 me pyydämme jäsenvaltioita esittelemään työpaikkojen luomisen suunnitelmat näissä kansallisissa uudistusohjelmissa. Itse asiassa jäsenvaltiot ovat jo vuosia sitten keksineet itse tämän idean, mutta näitä suunnitelmia ei ole esiteltyä. On melko masentavaa, että meidän pitää uudelleen pyytää näitä suunnitelmia. Kyllä tässä pitäisi ymmärtää, että työttömyys ja nuorisotyöttömyys – eivät ole ratkaistavissa koulutuksella ja muilla toimilla, eh, aktivointitoimilla, jos ei ole työpaikkoja, joihin näitä ihmisiä sitten aktivoidaan. Luotan siihen, että pääsemme hyvään ja edistykselliseen mietintöön. Eh, tiedän, että vaalit ovat tulossa, mutta me tarvitsemme tätä mietintöä, jotta voimme luoda yhteisen kannan ja ehkä voimme tässä laittaa sivuun omat intressimme ja yrittää saada mahdollisimman laajan kannustuksen. Euh, Kiitos. Otan huomioon nyt tämän, että meillä on paljon edessämme, että voitaisiin päästä siihen, että yhdellä äänellä puhuisimme myös ennen vaalia. Sitten Ville Bakker. Ekon valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin puoleltani oikein hyvää uutta vuotta. Tästä tulee jännittävä vuosi. Odotan sitä todellakin. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää siitä työstä, mitä tässä valiokunnassa on tehty nyt, kun tämä mietintö esiteltiin. Mekin tässä nyt kuljemme tässä rinnalla Ekon valiokunnassa. Ja olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa, että meidän täytyy koittaa välttää se, että emme joudu samaan tilanteeseen kuin edelliskerralla jossa meillä oli kaksi hyvin erilaista mietintöä, osittain jopa ristiriitaista. Tämä on nyt sellainen asia, joka tulisi välttää. Ja pahoittelen myöskin, että Marian Harkin ei päässyt paikalle tänne, mutta meillä on Alden kanta ja pyrimme myöskin vastaamaan joihinkin vastauksiin, eh, kysymyksiin, joita kollegat ovat esittäneet näihin, varsinkin näihin tarkistuksiin, joita Alde on tehnyt. Minun täytyy myöskin sanoa, että Ekonissa työ on jo edennyt melko lailla – siellä on monista aiheista päästy laajan konsensukseen, joten tämä on asia, jonka ainakin pyrin ottamaan huomioon, kun tulen tänne tähän valiokuntaan katsomaan myöskin, että näiden kahden mietinnän välillä on koherenssia. Totta kai myöskin eroavaisuuksia on, on mielipideeroja ja myöskin eroja siinä tavassa, miten näemme kriisin ja myöskin miten näemme ratkaisut ja tämä myöskin heijastuu tässä esittelijän näkemyksessä ja, ja myöskin tämä heijastuu näissä tarkistuksissa, joita ryhmäni ja myöskin, myöskin muut ryhmät ovat tehneet. Tämä kriisi, joka on nyt tässä 4-5 vuotta ollut päällä, voidaan ratkaista ainoastaan, jos me tässä on selkeä näkemys siitä, miten aiomme edetä. Joten vasta tartuttakseni ensimmäisiin kommentteihin siinä, että tässä nyt voidaan syyttää paljonkin komissiota, niin mielestäni komissio ja parlamentti ovat yhdessä saaneet aikaiseksi puitteet tämän Sixpackin ja Twopackin talouden vakauttamiseksi. Ja minun ryhmäni todellakin on sitä mieltä, että tämä kehys on sellainen, joka toimii kyllä pitkällä aikavälillä, ja jäsenvaltiot voivat myöskin sopeutua näihin paineisiin, joita niihin kohdistuu, ja voivat myöskin varmistaa sen, että menneisyyden erheitä ei enää tehtäisi. Tämä on asia, joka on tärkeä meille ja me myöskin näemme nyt, että euroalueella on pientä elpymistä jo näkyvissä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että me ole liian optimistisia. Olen siitä samaa mieltä, mutta ei tässä kuitenkaan pitäisi olla myöskään liian pessimistinen, koska me nyt kyllä näemme tässä jo valoa tunnelin päässä. Puhumme sopeutuksista ja rakenneuudistuksista. Nämä heijastuvat myöskin tässä mietinnössä ja myöskin tuossa Ekonin mietinnössä – sitten sosiaaliturvajärjestelmien ja työmarkkinoiden ja eläkejärjestelmien rakenneuudistukset ja myöskin finanssipolitiikan rakenneuudistukset ovat mukana, varsinkin kun ajatellaan sellaisia jäsenvaltioita, joilla on ollut ongelmia menneisyydessä. Mutta kun ajatellaan kaikkia näitä toimenpiteitä, niiden pitäisi keskittyä kasvuun. Tämä on ainoa tapa, miten voimme edetä siten, että luomme lisää työpaikkoja, talouskasvua. Ja meille ainakin tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme nähdä kasvua myöskin yksityisellä sektorilla eh, reaalitaloudessa. Tämä on ainoa tapa, ainoa kestävä tapa pitkällä aikavälillä luoda työpaikkoja, saada eh, talouskasvua Euroopan kansalaisille. Ja ainakin Euroopan tasolla yhtenäismarkkinoiden päättäminen on yksi tärkeimmistä välineistä, jotta voimme saada aikaiseksi tätä talouskasvua tulevaisuutta ajatellen. Ja totta kai tässä täytyy velan purkua myöskin ja vähentämistä, sitäkin täytyy keskustella. Meillä on vielä pitkä tie edessämme. Tästä puhutaan myöskin tuossa Ekon, Ekonin mietinnössä myöskin taseista täytyy puhua. Ja täytyy myöskin vakauttaa Euroopan taloutta vielä jatkossakin, jotta voimme varmistaa, että meillä on riittävästi talouskasvua, niin kuin aikaisemmin totesin tarvitaan sopeuttamista ja se on myöskin mukana tässä mietinnössä ja se täytyy ottaa mukaan. Ja sitten samalla linjalla pysytään, kun puhumme velasta ja kasvusta, niin tiedämme, että PK-yritykset luovat tuota kasvua, joten mielestäni on myöskin hyvä, että se on otettu tässä mietinnössä huomioon, että puhumme erityisesti PK-yrityksistä, niiden rahoittamisesta. Ja pari kuukautta sitten täällä oli oma mietintö liittyen juuri PK-yritysten rahoittamiseen. Ja meillä on paljon välineitä jäsenvaltioissa ja tätä täytyy seurata erittäin tarkkaan. Mutta totta kai kun puhumme tästä, niin puhumme loppujen lopuksi myöskin työllisyydestä, työttömyydestä, nuorisotyöttömyydestä. Näiden tulisi olla keskustelun ytimessä, myöskin tässä mietinnössä. Me tarvitsemme enemmän koulutusta, opetusta, tarvitsemme aktiivisemmat työmarkkinat ja aloitteita, jotta voimme varmistaa, että työttömät pääsevät työmarkkinoille nopeammin. Ja useissa jäsenvaltioissa myöskin tarvitaan työmarkkinauudistuksia. Työmarkkinoidemme täytyy tulla joustavammiksi, jotta työntekijät ja työnantajat löytävät toisensa, mutta toisaalta tarvitsemme myöskin enemmän joustavuutta, jotta voimme esimerkiksi ajatella, että mikä ihmisten mielipide tästä on. States are not fit. Monet jäsenvaltiot eivät ole vielä valmiita näihin sopeutuksiin, joita tarvitaan. Kun puhumme työttömyydestä ja nuorisotyöttömyydestä, niin tämä on myöskin selkeä linkki tuohon köyhyyskeskusteluun. Ja kaikkein tärkein tapa päästä köyhyydestä pois on päästä työmarkkinoille, ja tämä on tärkein asia, joka täytyy ottaa huomioon, joten aktiiviset työmarkkinat ja työmarkkinoille osallistuminen ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta köyhyyttä voidaan vähentää. Ja sitten tämä liittyy myöskin noihin sosiaalisiin indikaattoreihin, ja palaan nyt takaisin tuohon ensimmäiseen asiaan. Olemme käyneet pitkiä keskustelua siitä, miten me voimme vakauttaa talous- ja rahajärjestelmää ja sosiaaliturvajärjestelmiä monissa jäsenvaltioissa. Meillä on six-pack ja two-pack, ja nämä ovat puitteet, joille pitäisi antaa mahdollisuus. Ja me, meillä on selkeät kriteerit tätä kehystä varten, selkeät poliittiset tavoitteet, Joten meille on selvää, että tämä on keskustelujen ydinasia. Ja täytyy käydä myöskin keskustelua siitä, miten tätä kehystä voidaan täytäntöönpanna konkreettisemmin. Joten tässä nämä erittäin tärkeät asiat. Ja sitten eh, kun ajatellaan demokraattista, demokraattista legitiimisyyttä, niin on tärkeää, että täällä myöskin otamme vahvan kannan liittyen siihen, että ne välineet, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet jotta ne voivat varmistaa talous, talouden vakauttamisen ja vaikuttaa tarpeessa olevan kasvuun, niin, demo, niin tässä demokraattisen prosessin vahvistaminen on tärkeää ja mielestäni onkin hyvä, mitä vihreät totesivat tässä. Me voimme lähettää tässä selkeän signaalin komission neuvoston suuntaan, miten parlamentti näkee nämä välineet, joita komission jäsenvaltiot nyt käyttävät. Sitten vielä viimeinen huomio liitteestä on käyty erittäin tiukkoja keskusteluja sekä Ekonissa että Emplissä tästä ja olen ollut mukana tässä prosessissa aikaisemminkin ja on erittäin vaikea saada aikaiseksi laaja kompromissi näistä liitteistä, jotka ovat erittäin yksityiskohtaisia suosituksia jäsenvaltioille ja komissiolle. Ja on selvää myöskin miksi, koska kun ajatellaan näiden epäloogisten asioiden yhdistämistä, jotka ovat läsnä näissä ryhmissä, mutta meidän täytyy olla myöskin tietoisia siitä, että mitä me teemme täällä. Me tarvitsemme paljon tutkimustyötä, pohdintaa ja että varmistamme, että meillä on oikeat tavoitteet, oikeat suositukset ja oikeassa paikassa oikeille jäsenvaltioille. Ja tässä täytyy olla varovaisia. Ja nyt tällä hetkellä meidän parlamenttina ei pitäisi tehdä mitään laajoja suosituksia, erityisiä suosituksia, jotka eivät ole riittäviä, joten me olemme käyneet keskustelua Ekonissa ja me olemme päättäneet laajalla enemmistöllä tällä hetkellä, että emme käsittele näitä liitteitä. Meillä, pitäisi, meillä on erittäin vahva, selkeä, lyhyt mietintö, jolla on erittäin laaja pohja taustallaan parlamentissa ja me myöskin nyt lähetämme erittäin selkeän viestin eteenpäin tällä nämä liitteet tekevät hyvin selväksi sen, että parlamentti ei välttämättä ole samoilla linjoilla ja on hyvin vaikea päästä konsensukseen joissakin asioissa. Me puhumme jo ylijäämistä ja tämä on yksi niistä aiheista. Ja kun ajatellaan nyt maata, jossa on ylijäämää ja joka on taloudellisesti hyvässä jamassa, niin mielestäni sitä ei pitäisi rankaista siitä syystä. Totta kai tällaista makrotalouden epätasapainoa voi olla, joka voi olla hankalaa pitkällä aikavälillä, mutta toisaalta kun nyt ajatellaan sellaisia maita, jotka toimivat hyvin tällä hetkellä ja niitä käsitellään samalla tavoin kuin niitä maita, jotka, jotka ovat vaikeuksissa, niin se ei ole oikea tapa edetä. Ja Ekonissa me emme nyt etene näiden liitteiden osalta, mutta totta kai tässä nyt haluan käydä keskustelua myöskin varjoesittelijöiden kanssa, mutta tästä syystä eh, olen tehnyt tarkistuksen liittyen siihen, että emme puhuisi näistä liitteistä nyt tällä kertaa on hyvä, että meillä on tällainen vahva, selkeä, lyhyt mietintö ja meillä on laaja enemmistö sen tukena parlamentissa. Tämä on mielestäni paljon tärkeämpää kuin nämä erityiset liitteet. Tässä nyt nämä minun huomioni esittelijälle. Ja mielestäni me voimme tässä jatkaa tällä hyvällä yhteistyön tiellä. Kiitos. Merci. Nous, nous sommes en train de prendre... Kiitos. Me olemme nyt hiukan jäljessä, mutta ottaen huomioon, kuinka tärkeä tämä keskustelu on, haluaisin kuitenkin esittää nyt pari kommenttia liittyen menettelytapaan ja toisaalta myös sisältöön. Mitä tulee tähän toimintatapaan, Edustaja De Backer juuri sanoi, että suositukset koskevat sellaisia yksityiskohtia, jotka eh, tekisivät eh, vaikeammin ymmärrettäväksi ja aikaansaataksi varmasti konsensuksen, mutta minä olen sitä mieltä, että jotkut poliittiset ryhmät, erityisesti oma ryhmäni on suhtautunut tämän vuotuiseen kasvutarkasteluun hyvin vakavasti ja näin on pyydetty myös Brysselin konsensuksen ulkopuolisilta tahoilta kannanotto siihen, mikä voisi olla vaihtoehtoinen näkökulma. Eli minusta olisi tärkeää, että seuraavalla kaudella parlamentti voisi tilata tällaisia tutkimuksia, sillä tämä on legitim, leg, demokraattisen legitiimin vajeen ydin. Me tarvitsemme Eh, analyysiä. Tässä komissio on analysoinut asioita aivan oikein, herra de Backer. Eh, näin sanoitte, että tässä lähdetään liikkeelle eh, selvistä tutkimuksista, mutta mm, sen takia tarvitaan siihen rinnalle juuri näitä muitakin vaihtoehtoisia tutkimuksia. Sosialistinen ja demokraattien ryhmä on näin tehnyt ja olisi tärkeää, että parlamentti voisi tähän suuntaan mennä. Mutta kuitenkin, jos Euroopan parlamentti ei nyt mene eh, suositusten ytimeen, niin kaikki se työ, mitä me olemme tehneet täällä Ekon eh, valiokunnassa ja myös eh, valiokunnassa jopa ennen ohjausjaksoa, kun puhuttiin laajoista poliittisista suuntaviivoista ja muista, millä me tehneet tärkeää työtä Tsaba Öörin johdolla, kun on puhuttu työllisyyden suuntaviivoista. Jos emme todella vakavasti suhtaudu kaikkeen tähän, niin parlamentti ei pysty kunnolla ottamaan kantaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinaation, mutta kun nyt demokratiassa ollaan, niin tämä olisi kyllä oikea hetki ja oikea väline, eh, jonka avulla tässä näitä eh, yhteisymmärryksiä voitaisiin laatia. Meidän pitää tulla siis ottaa vakavasti tämä ajatus, että huomioitaisiin nämä suositukset, jotka voivat olla sellaisia, että eh, parlamentti niitä voi muuttaa. Toivottavasti tässä valiokunnassa päästään siihen lopputulokseen, että näin voidaan tehdä, sillä mm, nämä ovat hyvin tärkeällä sijalla. Ja sitten toisaalta minun myönnettävä, että on asioita, joista en aivan tarkkaan eh, tiedä, sillä olen vain päällisin puolen tutustunut näihin 274 tarkistukseen, jotka on estetty kutirapiriton tekstiin. Mutta olen kuitenkin huolestunut tästä seikasta nyt, kun vaalikampanja alkaa ja ajatellaan Herman van Rompuyn aikana aja, aloitettu jaettua työtä, niin ehkä jatkuvat pidemmänkin ajan ja kehittyvät uusiin suuntiin ja liittyen ohjausjaksoon, niin kun pyritään todellisen talous- ja rahaunionin suuntaan, niin voitaisiin kuvitella, että neuvostossa tehdään työtä sellaisessakin vaiheessa, jolloin parlamentti ei pysty niin ottamaan kantaan. Ja siksi olisi tärkeää, että kun vuotuista kasvuselvitystä tarkastellaan täysistunnossa, pitäisi käyttää mahdollisuus korostaa sitä, että yhteisömenetelmää on talousrahaa unionin yhteydessä korostettava ja käytettävä, ja kun parlamentin työ keskeytyy niin sitten vaalien jälkeen eh, parlamentti on taas otettava mukaan, Siellä tässä on nyt tietynlaista ristiriitaa, joka yhä etenee. Sanotaan, että eh, on demokratian vajetta, mutta toisaalta unohdetaan täysin. Euroopan parlamentti ei Euroopan parlamentti on ollut kaiken ajan on, mutta jos ajatellaan eh, demokratiaa ja sen legitimyyttä, niin kyllä se on paras eh, tapa demokratiaa edistää. Ja sitten vielä tämä ylijäämä valtioasia ei tietysti pidä rangaista siitä, että liian hyvin toimii, mutta tämä liian hyvä toiminta ei nyt ole kaikesta irrallaan. Jos tällaisia ylijäämäisiä maita on, niin tämä johtuu tietysti siitä, että siellä on omat hyvät puolensa, mutta tämä johtuu myös siitä, että kokonaiskonteksti on sellainen, että on olemassa eh, yleinen tasapaino, joka on niille myönteinen Eli ei pystytä ottamaan kantaa vain tiettyjen maiden vaiheeseen ajattelematta kokonaisuutta. Tämä ei ole totta. On tietysti niin, että vailliset maat, niiden on ponnisteltava, mutta ei tätä voida täysin eristyksiä tehdä. Ei ole olemassa mitään vaihetta, joka on koko kontekstin ulkopuolella, vaan että joillain on vaihetta tarkoittaa sitä, että toisilla on ylijäämä. Nämä ovat asian kaksi puolta. Tästä asiasta on jo pitkään puhuttu ja on harmillista, että tässä vaiheessa tämä on vielä näin kiistanalainen asia. Ja sitten hyvä esittelijä, pyytäisin teitä vastaamaan estettyihin puheenvuoroihin, mutta tietysti teidän pitää puhua lyhyemmin kuin alkupuheenvuorossanne, mutta näin varmasti haluaisittekin tehdä. Olkaa hyvä. Minä nyt noudatan puheenjohtajan ohjeita, eli lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä sekä Beresin että Cornelisin kanssa liittyen demokratian legitimyyteen. Meidän on muistettava, miten ohjausjakso on edennyt neljän viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun tämä menettely luotiin. On siirretty päätäntövaltaa jäsenvaltioilta toimielimille ja jos tässä ei samaan aikaan lisätä demokraattista valvontaa, erityisesti Euroopan parlamentissa, niin eh, demokratia eh, rampautuu ja tämän lisäksi me viemme eh, demokratialta pohja pois ja tämän parlamentinhan se on taattava. Jos ajatellaan näitä uudistusohjelmia, erityisesti Sixpackia, joka hyväksyttiin viime vuonna. Ne ovat sitovia, kun Euroopan neuvosto ne hyväksyy, mutta tässä on tärkeää, että parlamentin roolia lisätä, jos jossain maassa ei demokraattinen legitimeys toteudu, eli asioita ei käsitellä parlamentissa tai eh, sidosryhmien kanssa, eikä niitä voida täälläkään käsitellä Euroopan parlamentissa, niin sitten tässä ei demokratia toteudu. Meillä on nyt hyviä mahdollisuuksia eh, päästä konsensukseen se, että pyritään olemaan samansuuntaisia Ekonin kanssa, ei tarkoita sitä, että pitää olla tismalleen samanlainen mietintö kuin Ekonin mietintö. Ymmärrän, että eh, siellä teksti on erilainen makrotaloudelliset eh, tiedothan ovat paljon paremmat kuin työllisyys- ja eh, sosiaaliasiat. On voitu havaita, että viime vuosina työllisyys on huonontunut, työn laatu on huonontunut, nuorten työntekijöiden tilanne koko Euroopan unionissa. Esimerkiksi jossain maissa eh, kolme neljästä nuoresta jatkaa vuodesta toiseen työttömänä, mutta tämän lisäksi nämä työsuhteet ovat hyvin epävarmoja ja tämä on suuri riski tulevaisuuden osalta ja syrjäytysvaarassa olevien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut joissain maissa. No kyllä, tässä tarvitaan nyt enemmän kuin vain optimistisia sanoja tältä valiokunnalta tässä on erilaisia totuuksia. On totta, että vaihtotase ja se paranee, mutta kuitenkin kaikki sosiaaliset indikaattorit ovat yhä huononemassa eh, kriisin aikana ja mietintömme ei olisi hyvä. Ei siksi siis, että tässä vain haluttaisiin lähettää tietty viesti neuvostolle, vaan tässä pitää ottaa kantaa siihen tilanteeseen, mikä on miljoonien kansalaisten todellinen tilanne tällä hetkellä. Eli ei tässä pitänyt olla Ekonen kanssa tismalleen samalla linjoilla, vaan pitää täydentää eh, niitä asioita, jotka ovat varjoon eh, kriisin hallinnassa. Edustaja Debakerille sanoisin, että ei tässä nyt komissiolle ainoa eh, syypäävä tässä on rinnakkaista vastuuta. Tässä on eh, päätäntä valtaa monessa talossa asiassa siirretty pois. Komissio on tehnyt neuvoston kanssa yhdessä kalenterin päätöksiä, mutta kuitenkin komissio on ollut ykkösenä ja on tuloksia, jotka ovat eh, sanoneet, että vajeen vähentämisponnistelut eh, ovat eh, parantaneet eh, tilannetta. No, tämä pitää mainita, jos näin on. Ja jos ajatellaan sitten, että vajeen vähentäminen on vähentänyt kasvua ja vaikeuttanut työllisyystilannetta joissain maissa vielä enemmän kuin tiedätte, niin komission päättämä kalenteri, jos se on tässä ehkä enemmänkin syypäänä kuin talous- ja sosiaaliasioissa. Ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi tarpeen ryhtyä tiettyihin eh, rakenteellisiin uudistuksiin. Tietysti uudistuksia tarvitaan. Tässä nyt vaan puhutaan siitä, minkälainen talouden ja sosiaalinen hinta niistä maksetaan. Meidän ei pidä tässä nyt olla sinisilmäisiä ja eh, ymmärrettävä, että tietysti komissio hyvin selväksi eh, tekee, minkälaisia rakenteellisia uudistuksia on tehtävä ja lopetan tähän puheenjohtaja. Tämä koskee esimerkiksi eläkkeitä. Jos katsotaan viimeistä ohjausjaksoa, niin te sanotte, että tarvitaan erityisiä suosituksia maakohtaisesti ja on oltava hyvin varovaisia liitteissä. Muistan kuitenkin, että Euroopan komissio eh, kopioi saman eläkekappalin, joka maan tekstin, ihan niin kuin eh, Espanjassa ja Unkarissa olisi mukaan samat eläkeongelmat. Ei näin ole, mutta silti sielläkin tehtiin tällaista eh, leikkaa liimaa mm, menettelyä. Eli meidän on nyt ymmärrettävä, että tässä on paljon pelissä liittyen elpymiseen, mutta myös Euroopan parlamentin roolin osalta. Sen on oltava vahva ja sen on oltava mukana tällä, tässä tärkeässä vaiheessa olisena toimijana, sillä se on ainoa täysin demokraattinen toimi, joka voi puhua legitimisti kansalaisten nimissä. Kiitos, hyvä esittelijä. Me tarkastelemme kompromissiesityksiä toinen tammikuuta ja seuran päivänä niistä sitten äänestämme, eli kolmas päivä tammikuuta. Ja näin voimme äänestää samanaikaisesti kuin Debakerin eh, mietinnöstä helmikuun täysistunnossa. Näin pääsimme kohtaan viisi esityslistalla. Aloitamme nyt työmme liittyen julkiseen kuulemistilaisuuteen. Aiheena on Troikan roolin ja toimintojen työllisyys- ja sosiaalinen näkökohdat euroalueiden ohjelmamaissa. Kyseessä on Alejandro Serkasin mietintö ja meillä on täällä neljä tärkeää eh, kutsu vierasta. Pyydän anteeksi, että aloitamme näin myöhään, erityisesti ottaen huomioon, että he ovat olleet täällä paikalla jo istunnon alusta alkaen, mutta tämä tarkoittaa nyt sitä, että he eh, tietävät tarkalleen, minkälaisia ajatuksia täällä valiokunnassa on. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, hyvä Jose Silva Peneda, Remon Torres, Petros Tangos ja Torsten Schulten. Tätä ennen annan puheenvuoron hyvin lyhyesti esittelijä Alejandro Ferkasille, joka voi lyhyesti kertoa siitä, missä hengessä tähän työhön on menty ja erityisesti, jotta hän voi esittää teille kysymyksensä, jotka liittyvät tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin vielä muistuttaa, että kuulemisi, kuulemistilaisuus on osa laajempaa prosessia. Siinä tällä hetkellä kuulemme asiantuntijoita ja kuten sanoin, tiedämme aluksi, että myöhemmin voimme pitää yhteisen kuulemistilaisuuden talous- ja rahavalikunnan jäsenten kanssa ja siellä kuulumme sitten työmarkkinaosapuolia. Eli eh, herra esittelijä, viisi minuuttia korkeintaan. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ihan lyhyesti tuota, tervetulleeksi asiantuntijamme. Kiitos, että olette mukana tässä työssä, joka on hyvin tärkeää Eh, tällä hetkellä, jolloin historialliset tapahtumat johtavat siihen, että meidän on kansalaisille eh, otettava kantaa ja kerrottava siitä, mihin toimiin me olemme ryhtyneet. On totta, että tämä on nyt toisen maailmansodan jälkeisen ajan tärkein kriisi ja tämä vaikuttaa valtavasti sekä ihmisiin että instituutioihin. Se on myös suuri vaara yhtenäisvaluutalle. Ja tämä on sellainen hetki, että meidän on oltava urheita ja katsottava suoraan peiliin todellisuutta, mietittävä sitä, mitä on tehty. Nyt ei voi vain kierrellä vastuuta sysältä sitä pois. Emme voi miettiä vain idyllisiä asioita, jos meillä on kuitenkin edessämme hyvin eh, huolestuttavia asioita. Eli tässä on eh, yhä kasvava kuilu kansalaisten välillä ja kansalaisten ja instituutioiden välillä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tätä asiaa tarkastellaan Eh, talousvaliokunnassa, mutta onneksi myös eh, sosiaaliasioita tarkastetaan meidän valiokunnassamme. Ja tällä hetkellä minä olen esittänyt luonnokseni, mietintöluonnokseni. Me kuuntelemme kansalais- järjestöjä näiden kuulemistilaisuuksien avulla, myös internetin kautta. Haluamme, että näin Euroopan kansalaiset voivat ymmärtää, että me mietimme todellisuutta, jotta voimme saada aikaiseksi paremman tulevaisuuden. Ja nyt ihan lyhyesti haluaisin mainita kaksi tärkeintä seikkaa mielestämme. Ensinnäkin valiokunnan työ koskee ainoastaan sosiaalisia aspekteja talousrahavaliokunta tarkastelee näitä institutionaalisia elementtejä Troikan ohjelmissa ja tämä koskee ainoastaan niitä neljä maata, joita on koskenut tämä ohjelma. Me emme siis tarkastele Espanjaa emmekä muita maita, joissa on ollut ohjelmia tai e, muita ohjelmia. Tarkastelemme siis ainoastaan e, tässä e, niitä maita, joita on koskenut taloudellinen avustusohjelma. Ja me pyrimme tässä kahteen asiaan. Monessa toimielimessä eh, luodaan katsauksia. Irlantia on jo päässyt eteenpäin, Espanja myös ja näyttää siltä, että Portugalin tilanne paranee. Ja tässä puhutaan markkina vaikutuksista, mutta Euroopan parlamentti haluaa miettiä vaikutusta kansalaisiin. Jos ajatellaan esimerkiksi niin tärkeitä asioita kuin työllisyys, eh, terveys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kaikki nämä on huomioitava, kun luodaan katsaustroikan ohjelmin, ohjelmiin. Ei riitä se, että saadaan taas eh, lainaa tai että on parannettu makrotaloisia rakenteita näissä maissa. Mutta mitä näinä, mai, näinä vuosina on tapahtunut? Miljoonat eurooppalaiset ovat kärsineet näistä ohjelmista, joita on viety eteenpäin eh, sellaista vauhtia ja sellaisella tavalla, että siitä on aiheutunut rakenteellisia eh, vaikeuksia ja sivuvaikutuksia. Nyt on huomioitava kaikki eh, kansalaiset. Ei tämä Eurooppa ole ainoastaan lainan tai ottajien eh, klubi, vaan tässä on huomioitava kaikkien ihmisten jokapäiväinen elämä ja heidän eh, poliittiset ja sosiaaliset oikeutensa. Ja täällä on paikalla Euroopan neuvosto ja ILO ja muut siksi, että olemme siitä mieltä, että kyseessä ei ole ainoastaan eh, komission korkeinen virkamiesten eh, ja valtioiden johtajien tehtävä, kun EUsta puhutaan EUlla, on tehtäviä myös sosiaalisissa asioissa on allekirjoitettu sosiaalisten oikeuksien pöytäkirja ja muita. Meillä on velvoitteita ILOn suhteen ja me haluaisimme kuulla. Teitä ei ole kuultu tähän asti. Haluaisin tietää, mitä on tehty näille kaikille sopimuksille, jotka EUta sitovat. Ja haluaisin myös kysyä, onko nyt loogista se, mitä Troika pyytää, että kriisin aikana voidaan eh, kyseenalaistaa perusoikeuksia ja onko mahdollinen sellainen politiikka, että huomioidaan taloudelliset eh, velvollisuudet, mutta myös muut velvollisuudet, joita meillä on. Ja on lopetan tähän, jotta me voimme sanoa paremmin tulevaisuuden, jotta ei enää koskaan tule tällaisia vastauksia, jotka eivät ole eurooppalaisia, eivät ole olleet järkeviä. Ja kaikki ne toimet, joihin ryhdytään Euroopan ulkopuolella jatkuvuosina. Siellä pitää ottaa oppia siitä, mitä täällä on koettu. Ja oikein mielelläni kuulen nyt, mitä te sanotte, ja myös kaikkia muita ajatuksia. Kaikki tämä on toiveen, toivon antamista Euroopan unionin kansallisille ja parlamentaarikoille. Kiitos esittelijä. Aivan ensiksi antaisin puheenvuoron Jose Silva Penedalle, joka on entinen kollegamme, mutta hän edustaa täällä tänä päivänä erityisesti Portugalin talous- ja sosiaalikomiteaa. Me olemme valiokuntana käyneet paikan päällä, mutta tuolloin konteksti oli kuitenkin aika erilainen kuin tilanne teidän maassanne tällä hetkellä sen jälkeen, kun Troika on toimensa tehnyt. Nyt on ensimmäinen puheenvuorokierros ja teillä on seitsemän minuuttia ennen kuin muillakin puheaikaa. Olkaa hyvä. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olen erittäin iloinen, tyytyväinen, että saan olla täällä tänään haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. No kun ajatellaan Euroopan unionin, Euroopan keskuspankin sopimaa ohjelmaa, joka alkoi vuonna 2011. Siitä on tuettu erittäin paljon. 80 prosenttia parlamentin jäsenistä tukee tätä kyseistä ohjelmaa kaikki ammattiliitot ja työmarkkinaosapuolet tukivat tätä ohjelmaa paitsi DGCBN. Ja tässä tarkoituksena oli keskittyä nimenomaan työmarkkinoihin. Totta kai nyt tässä täytyy analysoida tämän ohjelman vaikutuksia ja sitä, millaisia tuloksia tässä oli tarkoitus saavuttaa ja mitä todellakin saavutettiin. BKT oli tarkoitus kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2014. No nyt sitten ennuste on 0,8 prosenttia kasvua. Kasvu arvioitiin liian suureksi. Nyt täytyy todeta, että vuodesta 2011 vuoteen 2013 pienennystä oli 6 prosenttia ja viime vuonna arvioitiin, että työttömyysluku olisi 14 prosenttia vuodelle 2013. Todellisuudessa se oli kuitenkin 17 prosenttia. Ja myöskin lähdettiin siitä, että se tulisi kasvamaan vielä edelleen vuonna 2014. Kun ajatellaan talousarvion vakauttamista, ohjelmassa todettiin, että alijäämä olisi 2,3 prosenttia tänä vuonna, mutta todellisuudessa se tulee olemaan 4 prosentin luokkaa. Miten nyt sitten voidaan nämä erot selittää? Tässä on kaksi eri tekijää. Ensinnäkin tämä ohjelma toteutettiin sellaisessa maassa, missä ei ole omaa valuuttaa, joten tässä ei voitu devalvointia ei voitu käyttää. Lisäksi tässä aluksi oli jo kuusi virhettä aivan ohjelman aluksi. Ensinnäkin tässä arvioitiin tilanne väärin, eli tämä rakenteellinen tilanne arvioitiin väärin. Portugalin talous on hyvin epätasapainoinen rakenteellisesti. Siellä on tuhansia hyvin pieniä yrityksiä, joilla on erittäin vähän pääomaa ja ovat saaneet entistä vähemmän tukea viime vuosina. Myöskin kannustimia ja investointeja ei olla riittävästi saatu. Sitten toinen virhe yritysten suuri velkaantumisaste jäi huomiotta riittävässä määrin. Sitten myöskin tässä ei huomioitu riittävästi sisä, maan sisäistä kysy, kysyntää ja sitä, miten se vaikuttaa työllisyyteen. Sitten neljäs virhe, valtion uudistukset. Rakenteessa ei keskitytty siihen, että toteutettaisiin todellisia rakenteellisia uudistuksia. Tässä ainoastaan menoja leikattiin. Esimerkiksi ei otettu huomioon sitä, että on hyvin paljon virkamiehiä, joiden palkka otettu huomioon, ja tässä rajoitettiin esimerkiksi perheiden, perheiden tuloja, ja näin myöskin sitten kysyntä rajaantui siinä samalla. Sitten viidenneksi tehtiin vielä virhe. Nämä rakenteelliset uudistukset nähtiin hyvin minimalistisesti. Ajateltiin, että jos tässä nyt ensin tilanne tai aset romuttuvat, niin sitten voidaan rakentaa jotakin uutta ja tässä keskityttiin ainoastaan kilpailuun ja myöskin tämä ohjelma täytäntöönpantiin aivan liian nopeasti. Tämä on tarkoitus täytäntöönpanna hyvin, hyvin nopeasti, tehdä leikkaukset nopeasti ja näin ei saatu aikaiseksi vakautta eikä mitään koherenssia poliittisten toimenpiteiden välille. Niin, sitten äh, unohdin vielä erään asian. Me emme saa unohtaa, että äh, Portugalissa on tällainen kaksinainen epätasapaino ohjelman aluksi. Ensinnäkin tällainen sisäinen epätasapaino, mikä liittyy korkeaan valtion velkaan ja myöskin korkeaan työttömyysasteeseen 9 prosenttia, mutta myöskin on olemassa hyvin korkea ulkoinen epätasapaino, eli sisäinen kysyntä on vähentynyt ja nämä kaksi epätasapainoaluetta, eli, eli sisäinen ja ulkoinen epä, epätasapaino, niitä ei voida torjua samanaikaisesti. Ja tässä nyt ovat syyt sille, että ohjelma ei tuonut niitä tuloksia, joita siltä odotettiin. Taloudellinen toiminta on laskenut hyvin vahvasti ja 2009-2013 välillä investoinnit vähenivät 45 prosentilla ja myöskin kulutus on pienentynyt. Monet yritykset joutuivat pistämään lapun luukulle, työttömyys kasvoi ja perheiden tulot laskivat hyvin vahvasti. Talousvarojen vakauttamisprosessi ei siis riittänyt ja keskiluokka heikentyi näin ollen, rakenne muuttui yhteiskunnassa ja tämä voi vaikuttaa erittäin vahvasti sosiaalisen markkinatalouden toimintaan Yhdessä näiden työmarkkinauudistusten kanssa minun täytyy todeta vielä, että nämä uudistukset eivät ole perusarvojen kanssa yhteensopivia. Minä tässä puhun työmarkkinasopimuksista. Ohjelman aikana todettiin aina, että palkkayksikkökustannuksia haluttiin pienentää ja näin aiheutettiin sitten ongelmia työmarkkinasopimusten, työehtosopimusten neuvotteluille ja myöskin tämä vaikutti työehtosopimusten laajuuteen ja se myöskin heikensi niitä. Totta kai myöskin myönteisiä vaikutuksia oli rakenteellinen alijäämä, siitä päästiin eroon, pääomatase kasvoi ja vuonna 2012 saldo oli jo positiivinen. Sitten toinen neljän, neljännes vuodelta 2013, sekin oli myönteinen, vienti kasvoi enemmän kuin Kreikassa, Espanjassa tai Irlannissa. Tästä huolimatta kuitenkin korot uusille lainoille ovat erittäin korkeat. Ja tämä taso on yrityksille kestämätön jotka joutuvat kuitenkin kilpailemaan koko maailmassa. No, voidaan todeta, että tämä Troikan ohjelma Portugalissa aivan alusta lähtien kohtasi tai perustui ainoastaan ongelmille ja uhreille, joten tässä näitä uhreja tuli hyvin paljon enemmän kuin tuloksia, joita saavutettiin. Ja uskon, että tämä olisi voitu kyllä hoitaa paremmin. Ja kerroin tässä aluksi myöskin, mitä tämä talous- ja sosiaalikomitea Portugalissa totesi liittyen tähän ohjelmaan. Kaikki työmarkkinaosapuolet olivat sen takana, konsensus oli erittäin laajaa. Ja myöskin olen esittänyt jotakin vuoden 2014 talousarvioesitykselle. Siitäkin tehtiin jo päätös. Ja myöskin kun ajatellaan tätä lausuntoa Troikan toimenpiteiden jälkeen, mielestäni voitaisiin ehkä todeta, että tässä täytyy nyt kolme tavoitetta ottaa esille. Totta kai on tärkeää, että alijäämä voidaan pienentää, mutta tarvitsemme talouskasvua ja uudistuksia. Nämä ovat ne kolme peruspilaria. Ja ilman näitä kolmea peruspilaria ohjelma ei voi olla menestyksekäs. Joten näin täytyy toimia jatkossakin. Myöskin sen jälkeen, kun Troika on lähtenyt Portugalista, me tarvitsemme erittäin laajaa poliittista konsensusta Portugalissa. Ja, ja tämä täytyy saavuttaa yhteiskunnan ja myöskin poliittisten puolueiden tasolla. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon tästä arvokkaasta kertomuksesta tästä maasta, joka on erityisen tarkastelumme kohteena. Seuraavana puheenvuoron saa Raimon Torres, joka on ILOn johtaja Teidät tunnemme hyvin tässä valiokunnassa. Olette ielossa vastuuhenkilö ja pyydämme teitä kertomaan tilanteesta meille. Tehän tiedätte, että moni meistä on aina ollut sitä mieltä, että troika olisi pitänyt laajentaa kvartetoksi, vaikka kaikki kvartet eivät ole hyvin onnistuneet ja jotkut ovat sitä mieltä, että sen sijaan, että pitäisi laajentaa troikkaa, pitäisi päästä siitä eroon, mutta olisi ollut joka tapauksessa monen mielestä hyvä, että ILO olisi voinut olla mukana tässä troikassa, jos se nyt on pakko olla olemassa. Ja teillä on muiden lailla myös seitsemän minuuttia puheenvuoroaikaa. Olkaa hyvä. La présidente, et tout d'abord, je voudrais euh, remercier donc, cette invitation donc, qui a été faite à l'OIT. Kiitos. Haluaisin kiittää siitä, että ILO on tänne kutsuttu paikalla. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja kaikkia osallistujia tämän tärkeään kokoukseen. Minä laadin tämän esittelyn englanninkielellä, eli jatkan nyt englanniksi. Mm, aloitin aloittaa sanomalla, että nämä talousalan avun ohjelmat näissä kaikissa maissa, niin sisältyivät makrotaloudellisia toimia ja rakenneuudistuksia näitä apu, näiden apuohjelmien myötä työttömyys on kasvanut. Työttömyys on siis kasvanut kaikissa ohjelmamaissa tai pysynyt korkealla tasolla. Ilon mukaan työmarkkinoiden huononiminen ohjelmamaissa on itse asiassa ollut pahinta koko talouden historiassa. Ja jossakin määrin tätä on odotettu, sillä Troikan apuohjelmat tarkoittivat vähäisempää kysyntää. Ja näin yritettiin tasapainottaa alijäämää, sisäistä ja ulkoista alijäämää ja leikkauksia joututtiin tehdä rakenneuudistuksia, haluttiin tehdä pitkäaikaisten vaikutusten takia, mutta kuitenkin on opittu, että kielteiset vaikutukset Troikan ohjelmissa on niitä alun perin aliarvioitiin. Sille on kolme pääsyytä. Ensimmäinen pääsy on sellainen, jonka työmarkkinaosiantuntijat tunsivat, nimittäin Nimittäin on tiettyä riippuvaisuutta lyhyen ja pitkän aikavälin välillä. Kun tilanne huononee nopeasti, investoinnit vähenevät. Kaikissa ohjelmamaissa invest- sijoittaminen on ö, ys- yli 5 prosenttiyksikköä ö, vähentynyt Eli tässä me puhumme todellakin hyvin merkittävistä pitkäaikaisista vaikutuksista, etenkin Kreikassa monet PK-yritykset ovat kertakaikkiaan kadonneet. Ja tällä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Tämä tapahtui hyvin lyhyessä ajassa. Vaikutukset ovat kuitenkin pitkäaikaisia, sillä PK-yritysten verkoston toipumissa menee pitkä aika. Lisäksi nuoret ihmiset ovat joutuneet kärsimään suhteettomasti. Nämä ohjelmat vaikuttivat työllisyyteen. Ne nuoret, jotka tulevat vasta työmarkkinoille, joutuvat kärsimään siis eniten. Ja tästä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Me tiedämme tutkimuksesta, että nuorisotyöttömyydellä on vaikutuksia nuorten koko uran aikana. Toinen tärkeä pitkäaikainen vaikutus on se, että lahjakkaat työntekijät lähtevät pois maasta. Maasta muutto on yli kaksinkertaistunut viime vuosina apuohjelmien alusta lähtien, eikä tämä trendi näytä muuttuvan lähitulevaisuudessa. Ja sitten köyhyyden riski on myös sellainen indikaattori, jota ILO on käyttänyt maailman laajuisesti. Tässä ähm, ei Portugalissa ole ollut niin dramaattista vaikutusta, mutta kaikissa muissa maissa köyhyyden riski on kasvanut dramaattisesti, siellä työttömien joukossa on usein yksin huoltajia ja tällä, tämä vaikuttaa myös <clears throat> köyhyyteen, joka koskee lapsia. Toinen tärkeä syy sille, miksi näiden ohjelmien vaikutuksia aliarvioitiin, on rakenneuudistusten asymmetria. Uudistukset olivat nopeita ja syviä työmarkkinoilla, ja siitä puhun hetken kuluttua lisää, mutta muilla alueilla ne olivat vähäisempiä esimerkiksi energia- ja talousaloilla. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea Kreikassa, mutta myös Portugalissa ja Espanjassa, vaikka se ei ole ohjelmamaa, niissä vaikka palkat ovat alentuneet, tuottavuus ei ole kasvanut. Ja mitä tulee talousjärjestelmään, uudistusprosessi on ollut hyvin hidas ja sitä ei ole vieläkään saatu päätökseen. Portugalissa lainan korko on 5,7 prosenttia, Saksassa 2 prosenttia. Ja yritykset, joilla on sijoitusohjelmia, ne eivät saa luottoa. Eli eh, tämä, tämä on tätä asymmetriaa. Työmarkkinoilla suoriutuminen on vaikeaa. Ja lisäksi ohjelmamailta on vaadittu paljon enemmän kuin mailta tehokas kriisinratkaisu. Sitä on esimerkkejä esimerkiksi Ruotsi 90-luvun alu, alussa ja sitten Saksa 2000-luvulla. Nämä ovat maita, joissa oli vahva vienti ja niillä oli helppo sopeutua, sillä myös muissa maailman, muilla maailman alueilla oli talouskasvua, mutta nyt ollaan sellaisessa kontekstissa, jossa Euroopassa ja muutenkin maailmassa on hyvin vähäistä kasvua. Ja kolmas tärkeä syy sille, miksi apuohjelmien sosiaaliset vaikutukset on aliarvoitu, on työmarkkinoiden rakenne. Minulla ei ole tässä ollut kovasti enää aikaa, joten mainitsen vain kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin irtisanomisten sääntely. Irtisanomiset tapahtuivat nopeasti ja esimerkiksi Itävallassa työmarkkinaosapuolten kanssa tehtiin vuonna 2003 hyvä uudistus ja siinä niissä siinä pidettiin yllä työntekijöiden oikeuksia. Mutta nyt tässä kriisissä irtisanomiset ovat olleet nopeita eikä työmarkkinaosapuolta ole kuunneltu, joten koko uudistusten tavoitteita ei ole tuettu. Työmarkkina, työmarkkinoiden duaalisuus on ohjelmamaissa koko ajan vain kasvanut vaikka työmarkkinauudistuksia on tehty. Tämä on paradoksaalista, mutta todellista. Ja tämä on seurausta näistä ohjelmista. Ja vielä viimeiseksi haluaisin mainita, että tietysti vaihtoehto tälle kaikelle on olemassa. Ensinnäkin kasvustrategia, tämä on mainittu jo täällä, se on hyvin tärkeää. Ja toiseksi pitää tehdä tasapainoisia uudistuksia uudistukset pitää tehdä eri tavalla, pitää kuulla eri osapuolia. Näin uudistukset ovat tasapainoisempia maiden sisäisesti, mutta myös EU-jäsenvaltioiden välillä uudistusten pitää olla tasapainoisempia. Tästä varmasti keskustelussa voin puhua vielä enemmän. Kiitos. Merci beaucoup de, de ce témoignage. Kiitos oikein paljon näistä sanoista. Seuraavana Petros Tangos. Te olette Euroopan sosiaalioikeuksien komitean varapuheenjohtaja Euroopan neuvostosta. Minun olisi pitänyt mainita tämä myös ilon yhteydessä. Ajatus on, että tässä on otettu kantaa myös siihen, mitä Kreikassa on tapahtunut. Ja siellä on ollut sellaisia tapahtumia, jotka eivät ole olleet oikeudenmukaisia. Ja näin olette sanonut, ja siellähän teidän jäsenä on kaikki jäsenvaltiot Euroopasta. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta, mutta haluaisin saman tien sanoa, että me emme tee lausuntoja meidän komiteassamme, vaan teemme päätöksiä aivan yksinkertaisesti ja haluaisin kertoa, miten sosiaalisten oikeuksien komitea toimii. Jos ajatellaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimia, jotka liittyvät sosiaaliseen suojeluun ja työllisyyteen, kuten tiedätte, eh, sosiaalisten oikeuksien komitea valvoo sosiaalistatuksen pöytäkirjan toteutumista on 45 jäsenvaltion allekirjoittama. Kaikki Euroopan unionin valtiot ovat sen allekirjoittaneet, mutta ei kuitenkaan Euroopan unioni. Komiteassa on kaksi eri menettelyä. Meillä on vuosittainen valvonta, joka lähtee liikkeelle valtioista ja sitten toisaalta meillä on menettelynä kollektiivinen toiminta ja näin meistä tulee ikään kuin lainsäädäntöelin samantapainen kuin eh, ihmisoikeustuomioistuin. Jos ajatellaan päätöstä, eh, joka on tehty yhteistä valituksesta Ranskaa vastaan, jossa väitettiin, että pöytäkirja oli rikottu, niin komitea on sanonut, että eh, pöytäkirjan takaaman oikeuden rikkominen, kun se on erityisen vakavaa, näin tapahtuu usein kriisien aikana, niin jäsenvaltion on pyrittävä pääsemään pöytäkirjan tavoitteisiin eh, kohtuullisen ajan kuluessa, käyttäen paremmin niitä resursseja, jotka ovat sen käytettävissä eh, osapuoli valtioiden on erityisesti mietittävä sitä, miten heidän valintansa vaikuttavat kaikkein haavoittuvaisimpiin ryhmiin ja myös muihin ihmisiin. Pyrkkinä allekirjoittajan valtiot, jotka ovat myös EUn jäsenvaltioita, eivät ole huomioineet kovinkaan paljon tätä komitean ymmärtävää päätöstä, jos ajatellaan myös juristin velvollisuuksien eh, joustavuutta, jolla pyritään vähentämään huonoja vaikutuksia sosiaalisella tasolla. Eli siis talous- ja rahakriisin vaikutuksia, mitä tulee sitten näihin eh, vuosiraportteihin, jotka on saatu loppuun joulukuussa 2013. Ne ovat todella harmista luettavaa kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja kaikissa niissä on taattu nämä sosiaaliset oikeudet, jotka on peruskirjassa mainittu. Minä voin mainita peruskirjan eri artiklat, joita on rikottu ja on todettu, että jäsenvaltiot niitä rikkovat. Eli tämä on eh, terveyden suojelu, työturvallisuus, oikeus sosiaalisen avustuksiin, ikääntyneiden henkilöiden eh, suoja ja suoja syrjintä vastaan. 2013 tehty tarkastelu, siinä huomioitiin 2008-2012 ajanjakso, eli siis nämä toimet, joita komitea ei pitänyt sääntön mukaisina, ovat seurausta niistä normatiivista toimista, joihin yhteisö on ryhtynyt, esimerkiksi eläkejen ylentäminen, yksityisten yritys, julkisten palveluiden yksityistäminen ja myös eri yritysten toimet. Ja jos ajatellaan sitten näitä yhteisiä kollektiivisia valituksia, niin seitsemän valitusta tehtiin Kreikkaa vastaan. Komitea on seitsemän otteeseen todennut, että, että peruskirjan erityisiä määräyksiä vastaan on rikottu ja mitä tulee Kreikkaan, Kreikkaan vastaan tehtiin valitus ja 2012 komitea päätti, että Kreikka on rikkonut peruskirja, kun nuorille on määrätty minimipalkka, joka on alle köyhyysrajan. Ja tämä tapahtui saman aikaan, kun Euroopan komissio äh, sanoi Kreikalle ja Irlannille näille maille, että niiden pitäisi äh, alentaa palkkaa erityisesti alle 25-vuotiaille ja kehotettiin luomaan sellaisia töitä, jotka eivät olleet e, palkkaoikeuksien, irtisanomisoikeuksien ja e, työttömyysoikeuksien mukaisia. Eli kaikki nämä komitean päätökset e, johtavat siihen, että Kreikka ja muut maat, joissa on eh, budjettirajoitteita Euroopan komission toimesta, niin tässä on huomioitava julkinen oikeus ja tämä on aiheuttanut suuria vaikeuksia. mutta on ymmärrettävä, että Euroopan unioni on johtanut jäsenvaltiot sellaisiin toimiin, joka on vähentänyt sosiaalista suojaa, vaikka olisi voitu julistaa, että nämä toimet olivat ristiriidassa niiden eh, periaatteiden kanssa, jotka on peruskirjan kautta allekirjoitettu. Ja sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksestä tämä käy ilmi. Jatkuvasti 2010 on tehty myös eh, päätöksiä liittyen valituksen Ranskaa vastaan, joka koski 35 eh, viikkotyötuntia. Euroopan unionin eh, oikeusjärjestelmässä ei ole mahdollista sille, että voitaisiin hyväksyä tällainen menettely, jossa ei huomioida allekirjoittaa peruskirjaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tässä on alennettu sosiaalisten oikeuksien tasoa verrattuna siihen, mitä peruskirjassa on sanottu. Ja siinähän sanotaan, miten pitää toimia erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa on suuria taloudellisia ongelmia. Miten tästä ristiriitaisesta eh, juristi- ja poliittisesti hankalasta tilasta päästään. Meillä ei ole mitään tapaa varmistaa sitä, että sosiaalipolitiikka unionissa on peruskirjan mukaista. Kuten sanoin, unioni ei ole mukana allekirjoittamassa peruskirjaa. Ja sitten komitean päätökset 2010 alkaen eh, korostaneet sitä, että nämä päätökset eivät missään tapauksessa vapauta eh, maita allekirjoittamastaan peruskirjasta ja sen sitoumuksista ja sen transponointi on pakollista oman maan lainsäädäntöön, sillä eh, nämä velvoitteet on allekirjoitettu ja näin sitten komitea on 2013 tammikuusta alkaen pyrkinyt olemaan yhteydessä Euroopan unionin eh, ja halutaan käsitellä oikeuksien suojelua erityisesti tällaisena vaikeana kriisiaikana. Me olemme yhteydessä emme ainoastaan komission, vaan myös Luxemburgin tuomioistuimeen. Komitea on sitä mieltä, että Euroopan unioni tarvitsee sosiaalista peruskirjaa, jotta tässä ei lähde liikkeelle ainoastaan markkinoista, vaan eh, kansalaisista, joille kuuluvat sosiaaliset oikeudet, niin kuin on peruskirjassa määritelty, ja niin kuin sosiaalisten kommenttia ja niitä tulkitsee. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup euh, de cette intervention très complémentaire à celle que... Kiitos tämä. Oli hyvää täydennystä aikaisempiin puheenvuoroihin. Ja sitten taas seitsemän minuuttia puheenaikaa viimeiselle vieraalle. Kyseessä on Torsten Schulten, Hän on työ- ja palkkaa yksikön johtaja Saksan taloudellisen ja sosiaalisen tutkimuslaitoksessa. Ja te olette tunnettu asiantuntija. Olette olleet mukana IG Metallissa ja Hans Boklod säätiössä. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia. Ja, äm... Niin, hyvät naiset ja herrat, puhun Saksaa. Paljon kiitoksia, äh, että sain mahdollisuuden tulla tänne puhumaan. Ja se, mitä nyt tulen tässä sanomaan, nämä ovat tutkimustuloksia, eivät ainoastaan meidän instituuttimme tekemiä aikansaamia tuloksia, vaan kyse on tällaisesta tutkimusinstituuttien verkostosta. Siinä on 12 eurooppalaista maata. Myöskin mukana on sellaisia maita, joista tänään täällä puhumme. ne ovat yhteisiä tuloksia ja keskityn yhteen tärkeään tekijään, joka on myöskin raportissa tärkeä, eli se, millaisia vaikutuksia Troikan politiikalla on ollut palkkoihin, mutta ei ainoastaan palkkoihin, vaan myöskin näihin palkkajärjestelmiin. On selvää, että Troikan ohjelmien perusta liittyy siihen, että maista täytyy saada kilpailukykyisiä ja kaikkein tärkein elementti on palkkakustannusten pienentäminen ja miten tämä nyt sitten voidaan tehdä. No, tässä on kaksi tapaa Troikan ohjelmissa, eli palkkakehitykseen vaikutetaan suoraan palkkoja pienentämällä leikkaamalla. Ja sitten toinen, joka on ehkä pitkällä aikavälillä tärkeämpi, oli se, että vaikutetaan työehtosopimusjärjestelmiin. Tämä on tällainen rakenteellinen asia. No tästä jo puhuttiin, eli tämä ensimmäinen tapa vaikuttaa, eli sektorille, Tämä on tämä suora tapa. Tässä siis näitä leikkauksia on tehty eri tavoin. Teillä on tämä materia ja nämä luvut. En nyt tässä puhu yksityiskohdista, mutta voin sanoa, että 30, 40, 50 prosenttia palkkaleikkauksia julkisella puolella. Ja näissä neljässä maassa äh, kollegani puhuivat myöskin jo vähimmäispalkoista. Äh, vähimmäispalkkoja on jäädytetty. Myöskin Kreikassa on näitä erittäin massiivisia leikkauksia. Myöskin Irlannissa Troikan painostuksesta vähimmäispalkka on jäädytetty. No se sitten otettiin takaisin, mutta vasta sitten kun hallitus sanoi, että me sitten annamme helpotuksia yrityksille toisaalla, jotta he voivat sitten tehdä säästöjä näin. Eli tässä olivat nämä suorat vaikutukset, suorat interventiot. No sitten mikä on vielä tärkeämpää, ja mistä ei ehkä paljon ole julkisesti keskusteltu, on se, että millaisia vaikutuksia tällä on näihin sopimusneuvotteluihin, eli miten Troika nyt lähtee matkaan ja suosittelee tällaisia rakennemuutoksia tariffijärjestelmiin, työehtosopimuksiin. Komissio viime vuosina jota viime vuonna sanoi hyvin selvästi, että miten se näkee tämän ideaalin työsopimusjärjestelmän. Tämä on DG Ekfinin raportti ja tässä kyse on siitä, että voitaisiin tuota kattavuutta pienentää. Eli kyse on siitä, että työehtosopimusten yleinen sitovuus vähentyisi. Eli kyse on siitä, että pyrittäisiin tuota keskittämistä vähentämään. Ja tuo suosituimusperiaate, että siitä päästettäisiin eri, jos tehdään yrityksen tasolla työehtosopimus, niin tämä voi olla parempi työntekijälle kuin muilla tasoilla tehty sopimus. Ja tämä muotoilu aiheutti myöskin sitten hiukan sekannusta. Eli tarkoituksena on tässä ammattiliittojen vaikutusvaltaa pienentää tässä. Mutta jos nyt sitten tarkastelemme, että mitä näissä maissa sitten oikeastaan tapahtuu ja millaisia sopeutuksia tässä on tehty, niin voidaan sanoa se, että mitä komissio nyt tässä, tämä on ikään kuin tällainen luettelo jota sitten käytetään näissä maissa. No Kreikassa tilanne on varmastikin selkein. Meillä on kolme suurta työmarkkinauudistusta ja siellä tapahtui juuri niin kuin komissio totesi, eli tämä niin sanottu suositumuslauseke, se poistettiin. Ja myöskin tässä annettiin pienille yrityksille ja sellaisille jotka eivät kuulu ammattiliittoon, niin tehdään näitä työehtosopimuksia. Mutta jos nyt katsotaan niitä, mitä tuossa maassa tapahtuu, niin näemme, että yhtäältä tässä on nämä alakohtaiset työehtosopimukset, niiden määrä on vähentynyt erittäin radikaalisesti, mutta lyhyellä aikavälillä kuitenkin yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat kasvaneet. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä työehtosopimukset näyttävät 80 prosenttisesti siltä, että palkkataso on sellainen, että tässä nyt tarvitaan palkkojen leikkauksia. Ja myöskin kun ajatellaan niitä työntekijöitä, jotka ovat työehtosopimuksen piirissä juuri näissä maissa, joista puhumme, koska me puhumme sellaisista maista, jossa on hyvin paljon näitä pk-yrityksiä, niin siellä tämä katoaa. Ja samankaltainen kehityskulku on myöskin Portugalissa, kollega puhui jo tästä. Eli tämä yleinen sitovuus, mutta katsokaa tässäkin näitä lukuja. Meillä on tässä nämä luvut vielä vuonna 2011 1,2 miljoonaa olivat työehtosopimuksen piirissä 2012 virallisten lukujen mukaan, siis Portugalin työministeriön virallisten lukujen mukaan ainoastaan vähän yli 300 000, joten tässä vähennystä on yli kolme neljäsosaa hyvin lyhyessä ajassa ja tämä liittyy suoraan tähän uudistukseen, eli siihen, että työehtosopimukset eivät ole enää yleisesti sitovia No sitten Irlannissa kehityskulku on samankaltainen. E, klassinen järjestelmä on romahtanut e, oikeastaan täysin ja sitten Kyproksella siellä järjestelmä on ollut erilainen, siellä on keskitytty erityisesti siihen, että palkkojen indeksointi, eli palkkakehityksen automaattinen sopeuttaminen inflaatioon on ollut tärkeää ja tästä syystä tätä sopeutusta ei enää tehty. No nyt oli liian nopea. E, Espanja ei ole tässä e, ytimessä, mutta halusin kuitenkin ottaa tämän esille, koska sielläkin oli tällainen yhteisymmärryspöytäkirja liittyen näihin ohjelmiin ja siellä vaadittiin samankaltaisia uudistuksia, radikaaleja uudistuksia ja siellä myöskin e, sellaisten lukumäärä on vähentynyt, jotka ovat työehtosopimusten alaisia. No sitten kun ajatellaan palkkoja, tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että viimeisten vuosien, viimeisen neljän vuoden aikana oikeastaan suurimmassa osassa maita tässä on hiukan menty taaksepäin. Reaalipalkat ovat tässä menneet taaksepäin 16-28 maasta ja näissä ohjelmamaissa tämä on paljon voimakkaammin nähtävissä. No sitten vielä päätelmät. Mielestäni Troika, ja tätä nyt ei ole tunnustettu riittävässä määrin, ja mielestäni tämä voitaisiin ottaa vahvemmin esille. Tämä johti siihen, tämä Troikan politiikka, että näissä kaikissa maissa äh, sopimusjärjestelmät ovat äh, erittäin paljon muuttuneet. Kun ajatellaan näitä alakohtaisia työhtösopimuksia, ja tämä työehtosopimus instituutiona ei enää ole niin vahva kuin aikaisemmin ja tässä nyt on tiukkaa painetta palkkoihin liittyen ja tässä todellakin on olemassa deflaation vaara, eli reaalipalkkojen heikkeneminen johtaa siihen, että deflaatiokierre on olemassa. Yksityinen kysyntä on vähentynyt ja tällä on sitten myöskin hyvin kielteisiä vaikutuksia. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup. Merci à nos euh, quatre experts parce que je crois... Kiitos. Haluaisin kiittää neljää asiantuntijamme, sillä tässä oli todellakin tosiaan täydentäviä näkökulmia ja hyvin selventäviä ottaen huomioon kaiken sen asiantuntijatiedon, mitä tarvitsemme, jotta voimme arvioida Troikan toimien seurauksia näissä neljässä jäsenvaltiossa. Varjo esittelystä. Regina Bastos on toistaiseksi pyytänyt puheenvuoron. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Tässä mietin ajankäyttöä Ines Zuber. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron muillekin, jotka ovat sitä pyytäneet, jotta voimme nyt vähän miettiä työmme järjestelyä esittäisin seuraavaa. Annetaan kolme minuuttia varjoesittelijöille ja sitten kaksi minuuttia muille puheenvuoron käyttäjille. Mutta kaiken kaikkiaan nyt ehkä luen teille täältä kaikki nimet. Zuber, Anna Gomez, Thomas Mann, ähm, Agi Georgios, Sofocleo, Schröter, Costello Estrella et évidemment notre rapporteur. Ja esittelijä tietysti myös. Ori, Benarabatou, et c'est tout. Je clôt la liste. Donc, toute façon... Siinä kaikki. Näin. Kaikki nimet on kirjattu ylös. Jarri, sinä vastaus kolme minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, President, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä näitä neljää asiantuntijaa, jotka ovat kertoneet omasta näkökulmastaan siitä, mitä näissä neljässä EU-maassa on tapahtunut tai mennyt pieleen niissä, jotka saavat apuja. Kuten Serkas Alonso sanoi aluksi, me käsittelemme täällä sosiaalisia vaikutuksia Troikan roolissa näissä neljässä ohjelmamaassa. Pitää siis tämä konteksti ottaa huomioon. Näissä neljässä maassa itse konteksti on tietysti erilainen. Kreikka, Irlanti, Portugali ja Espanja ovat kääntyneet Troikan puolen eri syistä. Tietyissä jäsenvaltioissa tilanne on vaikeampi kuin toisissa. Portugalissa hallituksen jälkeen velkaantuneisuus oli valtavaa ja maa oli melkein konkurssissa. 78 miljardia euroa Troika lupasi Portugalille ja ilman näitä, tätä apua Portugali ei olisi pystynyt maksamaan eläkkeitä tai palkkoja, eikä myöskään pystynyt, olisi pystynyt pitämään yllä sosiaaliturvajärjestelmäänsä. Täytyy sanoa, että me emme sano, että nämä ohjelmat ö, eivät olisi vaikuttaneet valtavasti myös sosiaalialalla. Työttömyysasteet ovat hyvin korkealla ja se on hälyttävää. Vaikka Portugalissa kehitys on ollut viime kuukausina työttömyyden suhteen hyvin myönteistä, ennen kaikkea nuorisotyöttömyyden kohdalla. Ja taloudessa yleensä, ylipäänsäkin on saatu ö, hyvin myönteisiä merkkejä. Herra Silva Penida mainitsi tässä virheitä, joita on tehty apuohjelmissa päävirhe on kaiketi se, että aikaa on annettu liian vähän. Kolme vuotta valtavan rakenneuudistuksen toteuttamiseen, joka vaikuttaa työllisyyteen, talouteen ja sosiaalialaan. Tällaisella aikataululla on kyllä hintansa ja hinnan pystyy nyt näkemään. Ei tarvitse välttämättä edes mainita näitä kielteisiä vaikutuksia kansalaisille. Nyt on tärkeää katsoa toimenpiteitä, miten, mitä voimme nyt tehdä, jotta EU voi päästä eteenpäin ja jotta voimme päästä tästä tilanteesta yli, tärkein kysymys ja oppi on nyt se, että aikaa oli liian vähän näille sopeutusohjelmille. Kun kansainvälinen rahasto ja sen pääjohtaja nyt tekevät analyysejä ja arvioivat ohjelmia, niin pitää kyllä tunnustaa, että joustavuutta ei ollut. Näille maille ei annettu enemmän aikaa ohjelmien toteuttamiseen. Tästä kaikki kiitos. Ines Zuber, seuraan haluaisin muistuttaa, että tämä on kuulumistilaisuus ja näissä puheenvuoroissa tärkeää olisi esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Pitää käyttää hyväksi se, että he ovat täällä paikalla ja voidaan vielä palata asioihin näiden alkupuheenvuorojen jälkeen. Ines Zuber, kolme minuuttia Eh, Bom dia a todos. Eh, Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Minä haluan tässä kiittää erityisesti herra tohtori Penedaa hänen alustuksestaan ja haluan myöskin esittää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin tämä diagnoosi, joka nyt tässä on tehty, on samankaltainen kuin se arvio, minkä minun ryhmäni on tehnyt. Eli olemme tässä suhteessa samaa mieltä asioista. Mutta jos nyt tämän diagnoosin kohdalla voidaan huomata, että on tehty virheitä, ja jos sanotaan, että tässä näiden maiden kasvu oli vaakalaudalla, niin miksi näitä toimenpiteitä ei voisi kääntää ikään kuin toisinpäin, varsinkin kun ajatellaan esimerkiksi sisäistä kysyntää, koska se oli yksi näiden maiden ongelmista, kun ajatellaan näitä kasvuun liittyviä ongelmia, niin eikö olisi oikein, jos me nostaisimme palkkoja, jos nostaisimme palkkoja ja eläkkeitä, jos edistäisimme työehtosopimuksia, jos ryhdyttäisiin tämänkaltaisiin toimenpiteisiin, eivätkö ne ole juuri sellaisia, joita meidän tulisi tehdä, jotta voisimme tukea tuota sisäistä kysyntää ja kasvua? Eli tekisimme päinvastoin kuin mitä on tehty aikaisemmin Troika-ohjelman logiikan mukaisesti, kun nyt arvioimme tilannetta. Eli jos nyt puhumme näistä yhteiskunnallisista sosiaalista vaikutuksista, niin emme voi rajata niiden, niiden taloudellisten toimenpiteiden ulkopuolelle, koska nämähän liittyvät toisiinsa. Troikan ohjelmat olivat eritoten sellaisia, että yhtäältä ne aiheuttivat köyhyyttä ja ihmiset muuttivat pois näistä maista, mutta samanaikaisesti miljonäärit rikastuivat entisestään, he saivat entistä enemmän voittoa. Ja tämä tapahtui, tämä epätasapaino näissä maissa, se muuttui tämän kaltaiseksi ja siihenkin tulisi vaikuttaa. Ja sitten vielä eräs kysymys, jonka haluaisin esittää. On myöskin todettu, että maiden maksamat korot, tai voidaan enää kantaa, velka on kasvanut entisestään. Tämä korkotasohan johtaa siihen, että hyvinvointi ei ole lisääntynyt, koska nämä korothan täytyy maksaa, velat täytyy maksaa takaisin. No minähän olen varjoesittelijä tälle mietinnölle ja ryhmälleni. Ja meillä on sellainen näkemys, että emme siis voi hyväksyä ollenkaan Troikan toimintaa. Merci. Je donne, euh, la... Kiitos. Ja seuraavana Anna Gomes, kaksi minuuttia. Um, I would like to greet... Kiitos. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Silva Penjedan maamieheni. Hänen kantansa heijastelee ammattijärjestöjen mielipiteitä ja työn antajajärjestöjen kantoja. Parlamenttihan on tavannut näitä tahoja. Portugalissa otsikoissa on puhe nyt naisesta, joka ö, sairastui parantumattomaan syöpään, koska hän ei päässyt tutkimuksiin kahteen vuoteen. On kyse, siellä on puhutaan lapsista, jotka saavat ruokaa vain koulussa, ihmistä, jotka tekevät itsemurhan. No, tilanne hieman paranee, mutta nuorten tyyttömyys vain kasvaa. 200 200 000 kaikista lahjakkainta ja koulutetuinta nuorta on lähtenyt maasta. Tämä on tragedia Portugalissa, joka on ollut seurausta Troikan politiikasta. Ja lisäksi hallitus yrittää kumota perustuslakituomioistuimen päätöksen ja tehdä lisäleikkauksia eläkkeisiin. Hallitus lisäksi jatkaa yksityistämisiä, niitäkin, joista ei puhuta, joista ei puhuta yhteistyöpöytäkirjassa. Lisäksi nämä yksityistämiset, niiden suhteen ei ole ö, tehty rakennusuudistuksia, jossa oli puhe esimerkiksi vuokrasta. Kun otamme huomioon Euroopan komission vastuun, niin tämä on kysymykseni, kun otamme huomioon Euroopan komission vastuun ihmisoikeuksista ja EU-lainsäädännöstä, mitä me voimme tehdä demokraattisen valvonnan parantamiseksi tulevaisuudessa? Mitä parlamentti voi tehdä? Ja mikä on EKPn rooli? Ei ole mahdollista, että EKP on osa rakennetta, jossa sosiaaliset ja taloudelliset negatiiviset vaikutukset jätetään huomioon. Tässä ei ole kyse pelkästään minun maastani, vaan koko unionista. Thomas Mann, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin mainita muutaman asian liittyen siihen, mitä Alessandro sanoi me toivomme, että näemme tässä näiden ihmisten roolin, emmekä ainoastaan eliitin. Herra Torres, ihmisten täytyy voida tuntea, että nämä ovat oikeat, oikeat nämä toimenpiteet. Totta kai budjetit täytyy saada kuntoon, eli se mitä nyt täytyy työstää, ovat monien vuosien virheitä. Näissä maissa ei ole maksettu välttämättä veroja, koska järjestelmiä ei ollut varojen saamiksi. Eli me nyt toimimme ja nyt jos todetaan, että Troika on uusi Belzebubia, että me halua sitä enää, niin sehän on aivan tyhmää. Me olemme tehneet yhdessä päätökset näistä toimenpiteistä. Eli ei tässä ollut ainoastaan tällaiset eliittihallitukset tekemässä, vaan ihmiset yhdessä sanovat, että on hyvä, että nyt näitä uudistuksia tulee. On hyvä ja oikein todeta, että meillä, me saamme aikaan tuota tasapainoa niin, että saadaan kasvua ja koulutusta, mutta tarvitsemme edellytykset tälle. Te puhuitte symmetriasta eli että uudistukset ovat liian nopeita. Kyllä tarvitaan uudistuksia, jos ihmiset voisivat olla mukana. Voisimme sanoa, että katsomme, että asioita muutetaan, esimerkiksi korkokantaa, ja voimme sanoa, että raha pitäisi palauttaa tiettynä ajankohtana, mutta meidän ei tulisi sanoa, että jätämme tämän tekemättä. Saavutamme sen, jos maat ovat mukana. Näin saadaan tätä aikaa pidennettyä. No saammeko enemmän sympatioita puolellemme näin? koska kaikkea ei nyt voida saada, ei tässä nyt haluta myöskään liikaa. Eli miten näette Troikan mahdollisuudet ylipäätään ö, tiukemmat mittapuut tässä sanotaan, että on liian vähän avoimuutta. Me haluamme totta kai pitää huolen siitä, että avoimuutta on. Troikan täytyy tässä ottaa vastuu ja poliittiselta puolelta me olemme myöskin mukana Eli jos nyt saavutamme sen, että ihmiset havaitsevat, että uudistukset ovat ihmisille hyviä ja tärkeitä, niin sitten voi jotakin tapahtua. Irlanti esimerkiksi on tässä edistynyt ja myöskin Espanja tässä menee eteenpäin, joten mahdollisuudet on annettu, mutta miten tämä nyt onnistuu? Ja sitten lopuksi en halua, että herra Tsipiras Kreikassa – tässä nyt tulee esiin, koska Eurooppa on liian tärkeää tällaista varten. Antti kaksi minuuttia, nyt siis ainoastaan kaksi minuuttia, olen tiukkana. Kiitos. Haluaisin aluksi sanoa, että en nyt kovasti luota siihen, että tästä kokouksesta saadaan mitään lopputulosta. Valitettavasti olen pessimistinen. Silloin on monessa kokouksessa, me vain puhumme ja puhumme, puhumme. Parlamentti Lissabonin sopimuksen myötä ei voi olla tärkeässä roolissa. Ja jos emme tätä roolia saa, emme pysty mitään tekemään. Ja sitten toinen kommenttini, herra Serkas, toivottavasti nyt oikein lausun tämän nimenne, herra Serkas sanoi, että täällä Euroopan unionissa on huomioitava humaani lähestymistapa. En nyt puhu parlamentin kokouksista, vaan troikan kokouksista. Ei siellä ole humanismia. Ihminen, joka saa 20 000 euroa kuussa, 40 kertaa enemmän kuin keski arvo näissä ohjelmamaissa, jos saa 500 euroa ja Troikan henkilökunta 20 000 euroa palkkaa, niin eivät he pysty katsomaan asioita normaalin eh, kansalaisen miehen naisen näkökulmasta. Nämä ovat ikään kuin supermiehiä ja naisia. Heillä on tämä 20 000 euron kuukausittainen haarniska ja sitten Kypros, en nyt lähde puhumaan työllisyyden työttömyyden lisääntymisestä, siitä, että sairaaloissa on jonoja ja että lapset pyörtyvät koulussa, kun ei ole maitoa juotavana. En nyt lähde tästä puhumaan, sillä nyt haluan taas sellaista mielikuvaa, etteikö Kyproksen kansa olisi eh, urhea ja rohkea, mutta Kyproksella on ongelmia siksi, että se tuli mukaan euro alueeseen ja ne, jotka pakottivat euron meidän käyttöömme. Niin, anteeksi ja seuraavana sitten seuraava puheenvuoro. Tämä oli teidän puheaikanne nyt, joka loppui. Tämä μέτρα που πήρε η απέτησε όχι μόνο δεν έφεραν αποτελέσματα. Troikka on epäonnistunut, sen toimet ovat epäonnistuneet. Sen sijaan, että oltaisiin tuotettu tulosta, se on jo aiheuttanut köyhyyttä ja työttömyyttä. Näiden maiden sosiaalinen verkosto on romahtanut. Ihmiset eivät enää luota EU-hun. Tämä on totuus. Troikan, troikaa kiinnosti vain luvut, eivät ihmiset, kuluttajatuotteiden hinnat, eivätkä niiden arvo öö, lainaan tässä nyt Nobelin palkinnon saaja Krugeria. Öö, 18,8 prosenttia Kyproksella on köyhyysrajan ulkopuolella, 20 15,5 prosenttia taas Portugalissa, 25 prosenttia Iranissa taas 24 29,4 prosenttia on köyhyysrajan alapuolella. Meidän pitää tunnustaa nämä virheet, Troika pitää tunnustaa virheensä, mutta tärkeää, vieläkin tärkeämpää on se, että me muutamme nämä tuhois, tuhoisat politiikat. Talous vaatii investointeja, työtä, tuoretta rahaa, uusia työpaikkoja ratkaisu voi tulla pelkästään tästä, tältä puolelta eikä säästöpolitiikasta. Meidän pitää kaikkien ymmärtää tämä. Kiitos vaikuttaa siltä, että täällä aika harva esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme, vaikka täällä on neljä tärkeää asiantuntijaa paikalla, joilla on paljon sanottavaa. Ja sitten Elisabeth Schröter, kaksi minuuttia ja sitten Emma Kostelo. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla näitä alustuksianne, varsinkin entisen kollegani Silva Penedan äh, alustusta, koska tunnen hänet erittäin hyvin. Äh, teimme pitkään yhteistyötä tässä valiokunnassa ja minua kiinnosti kovasti se, että te suhtaudutte niin kovin kriittisesti tähän asiaan ja esittelitte sen meille. Ja selkeästi viittasitte myöskin näihin Troikan perustavanlaatuisiin virheisiin, joita se teki. Tämä toki huolestuttaa meitä, joten meille valiokuntana, koska meidän täytyy tässä katsoa tarkemmin, mitä Troika tekee, täytyy tehdä tiivimpää yhteistyötä sen kanssa näissä ohjelmamaissa, jotta voimme valvoa sitä, että se mitä nyt on ehdotettu uudistuksiksi on järkevää. Onko se älykästä, niin kuin sanoitte? että tällaisia rakenneuudistuksia ei edes tehty, vaan että tässä nyt ainoastaan tuota pintaa raapaistiin ja että tämä on vaikuttanut erittäin kielteisesti maahan, kyseessä olevaan maahan. Joten minua kiinnostaisi suuresti, koska, tiedätte, miten yhteistyö parlamentin kanssa toimii, koska tunnette sen, niin miten nyt voisitte ajatella, että me tekisimme yhteistyötä näiden ohjelmamaiden kanssa, jotta tällaiset Roikan virheet voitaisiin ehkäistä ja että nämä ohjelmat pääsevät takaisin jaloilleen, koska sehän on meille se tärkeä asia. Kiitos. Kiitos Elmar Costello ja sitten Edith Estrella. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Aleksandra Tserkasia ja asiantuntijoita alustuksista. Äh, alustukset olivat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Olemme ilmeisesti samaa mieltä siitä, että Roika on tehnyt monia virheitä monissa maissa. Minä tulen Irlannissa, Irlannista ja vaikka Troikan ohjelma on loppunut, me, me elämme sen perintöä vielä monta vuotta. Ensimmäinen kysymykseni on, että nyt kun olemme kuulleet tässä kuulemisessa näistä Troikan virheistä, niin silti halutaan säästöpolitiikkaa jatkaa ja pakottaa tätä, näitä politiikkaa maille. Irlanti vuoden 2010 joulukuussa menetti taloudellisen suvereniteetinsä ja se on nyt saanut sen takaisin, mutta vaikutukset ovat nähtävissä julkiset palvelut ovat vaikeuksissa ja vaikutukset ovat valtavia työttömyyteen ja ennen kaikkea nuorten maastamuutto on valtava ongelma meille. Me olemme neljänneksen nuoristamme öm, menettäneet 176 000 vuodesta 2009 lähtien ja me meidän pitää olla, pystyä houkuttelemaan investointeja ja hyviä työpaikkoja. Troika teki tällaisen valekuulemisen. Se sanoi, että se kuulisi työmarkkinaosapuolia ja parlamentteja, mutta työmarkkinaosapuolet sanoivat, että koska kyse oli aivan valekuulemisesta. Meillä on hyvin edistyksellinen työmarkkinaliike ja sillä oli investointeja, kasvua ja edistymistä kannustavia ideoita, mutta Troika ei kuunnellut, eikä Troikaa kuunneltu, eikä Troikaa valvottu demokraattisesti. Miten voimme tehdä Troikasta demokraattisesti valvotun? Niin Kiitos, Chabari, kaksi minuuttia. Um. Eu queria começar por eh, felicitar o relator, Alexandre Cercas, pelo... Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Serkasia tästä erinomaisesta työstä. Haluaisin myös kiittää asiantuntijoita, erityisesti Silva Penedä ja myös muita. Haluaisin ensinnäksi, ensimmäiseksi esittää kysymyksen Silva Penedalle. Te analysoitte Portugalin tilannetta, jos nyt huomioidaan, että on olemassa suuri ero ennusteiden ja tulosten välillä. Tämä on johtanut sitten taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen huonoiseen Portugalissa, ja jos huomioimme, että vakauttamisohjelman loppuajankohdaksi on katsottu toukokuu, näin on ennakoitu, Tarkoittaako tämä, että säästötoimet loppuvat ja näin voidaan sitten vahvistaa taloutta? Ja sitten liittyen julkiseen ja yksityiseen velkaan, kun vakauttamisohjelma alkoi, yksityinen velka oli kaksi kertaa suurempi kuin yks, julkinen velka. Ja minä haluaisin kysyä, minkälaisia seurauksia tästä aiheutui e, tilanteen huonommissa. Puhuttiin, on puhuttu paljon julkisesta velasta, joka oli hyvin korkea, mutta nyt se on jopa 130 prosenttia ja julkinen velka on myös kasvanut tämän vakauttamisohjelman myötä. Ja haluaisin esittää kysymyksen kaikille asiantuntijoille, kaikille, jotka haluavat vastata siihen jos huomioimme sen, että moni eh, ekonomisti, myös Nobelin palkinnon saaja, on varoittanut siitä, että liialliset säästötoimet, niillä voi olla eh, kielteisiä seurauksia. Mistä syystä kukaan ei kuunnellut näitä varoituksen sanoja? Ja haluaisin myös tietää, aikovatko kaikki nämä johtajat tässä vielä kansalaisille eh, asioista tiedottaa? Puheenjohtaja, niin tiedän, että asia on tärkeä, mutta täällä on vielä paljon muitakin puhujia. Chaba Öri seuraavana ja sitten Bernard. Kiitos puheenjohtaja. Kun tässä on kuunnellut, mitä sanoitte, olisi mielenkiintoista tietää, mitä asiantuntijat ovat sitä mitä mieltä he ovat siitä, mitä minun maassani on tapahtunut. Minä olen unkarilainen ja Unkari on ensimmäinen maa, joka joutui eh, romahduksen partaalle ja IMFn ja kansainvälisten eh, järjestöjen toimesta tämä pystyttiin välttämään. On eh, ollut tiukkaa säästöpolitiikkaa ja hallitus, joka hyväksyi tämän hävisi vaaleissa. Sitten tuli uusi hallitus, joka sanoi, että se ei aio jatkaa tätä kiristyspolitiikkaa tai kiristävien toimenpiteiden ja säästöjen eh, politiikkaa. Me olemme tehneet paljon uudistuksia, on alentuu eh, palveluiden hintoja ja niin poispäin. Tästä on tullut paljon konflikteja. Nyt voidaan sanoa, että kolmessa vuodessa on koko IMFn eh, laina maksettu takaisin. Nyt työllisyystilanne paranee ja nyt on jo kolmatta vuotta alle kolme prosenttia vajeemme. Tämä on aika harvinaista nyt Euroopan unionissa ja tänä vuonna on yli mm, prosentin eh, verran kasvua tiedossa ja myös eh, palkat nousevat. Me olemme tässä nyt lähteneet aivan eri tielle. Ja nyt vaikuttaa siltä, että meidän päätöksistämme on nähtävissä, minkälaisia seurauksia on, mitä mieltä kollegat ovat, voidaanko lähteä tällaiselle toiselle tielle, voidaanko kokeilla jotain muutakin ja mitä mieltä olette siitä, että tässähän olisi periaatteena se, että vaaditaan parhaita käytäntöjä. Ehkä kannattaisi tutkia sitä, mitä meillä on tehty. Kiitos. Ja sitten Malika Venarato, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa sitä, että voin täysin yhtyä esittelijä Ferkasin analyysiin, kun tässä kuuntelee, minkälaisia eh, kielteisiä seurauksia Troikan toimilla on ollut, niin tässä tulevat mieleen eh, rakenteelliset uudistukset, jotka ovat koskeneet näitä eh, etelän maita nyt samoista syistä on samoja seurauksia. Tässä on sosiaalinen, sosiaaliturva tuhottu ja sosiaaliset oikeudet on tuhottu. Troikka on epäonnistunut, tämän selvää tämä ongelma on todella hirveä, sillä kansalaiset katsovat tilannetta, eivätkä heistä sitä voi uskoa. Tässä on tämä nyt ongelmamme, että kansalaiset kääntyvät pois Euroopan unionista näiden hirveiden seurauksien takia. Ja nyt haluaisin kiittää eh, puhujaa ja haluaisin kysyä, Oletteko sitä mieltä, että voitaisiin ottaa käyttöön sellainen eh, sääntö, jonka mukaan tarvitaan kyllä budjettivakautta, mutta ehkä eh, saman aikaisesti voitaisiin ottaa käyttöön sellainenkin sääntö, jossa sanotaan, että kaikkien kansalaisten eh, pitää voida eh, saada sellaisia tuloja, jotka ovat köyhyysrajan yläpuolella. Sillä tällä hetkellä on todella kauhea se, että on ihmisiä, jotka eh, saavat palkkaa, joka on köyhyysrajan alapuolella. Eli otetaan käyttöön sellaista politiikkaa, jolla pitäisi päästä vaikasta tilanteesta, mutta kuitenkin tässä ihmiset todellakin joutuvat joutuvat tähän tilanteeseen, jotka pääse siitä ulos. Ja Alejandro, neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Vain siksi haluaisin esittää kysymyksen kullekin vieraalle, vaikka on harmillista, että Euroopan neuvoston edustaja tältä poistui sillä, kun heistä nyt tuntuu, että mitä ne voida tehdä, koska Euroopan unioni ei ole allekirjoittanut Eh, sosiaalista pöytäkirjaa, mutta meillä on kuitenkin artikla 51 eh, sopimuksessa, jossa sanotaan, että tuota pöytäkirjaa eh, tai peruskirjaa on noudatettava, eli tätä asiaa olisi voitu kyllä työstää heidän kanssaan. Ja sitten sillä Penelle haluaisin sanoa, että tämä oli todella merkittävä tämä teidän näkökulmanne, joka oli moninainen, kun tässä nyt tutkimme tätä ongelmaa, voidaan havaita, että kyseessä ei ole niinkään vasemmiston tai oikeiston ongelma, vaan tässä todellakin puhumme e, Euroopasta, sen puuttumisesta tai siitä, että se ymmärretään väärin ja se, miten ihmisiä pitää Mm, kohdella, pitääkö eh, talous asettaa etusijalle vai onko talous ihmisten palveluksissa. Tämä on tärkeä taisto eh, tulevaisuuden osalta ja tätä kaikkea on analysoitu hyvin. Minä haluaisin esittää kysymyksen Silva Penedalle liittyen siihen, mitä herra Mann sanoi jos ajatellaan näitä ohjelmia, olivatko ne vapaaehtoisia, no mistä ne pakotettiin näille maille. E, niin kuin hän sanoi, kyseessä ovat sellaiset maat, jotka eivät pystyneet omasta valotustaan päättämään. No heitä on, niitä on painostettu näihin e, ohjelmiin. ja jopa Portugalissa eh, maan presidentti on valittanut Troikan esityksistä ja sitten eh, kolmas huhtikuuta eh, tuomioistuin antoi tästä päätöksensä. Voisitteko tätä kommentoida? sitten Raymond Torres olisi hyvä, jos niin kuin puheenjohtaja sanoi, että te voisitte esittää analyysin lisäksi vaihtoehtoa uudistuksille. Emme me kieltäydy säästötoimista tai uudistuksista, vaan haluamme sellaista säästöjä ja uudistuksia, jotka eh, ratkaisevat ongelmia, eivät sellaisia, jotka lisäävät ongelmia tai huonontavat tilannetta. Ja minä haluaisin kysyä, onko komissio tai neuvosto jossain vaiheessa kääntynyt teidän puolenne, te kun olette asiantuntijoita ja olette mukana muissa säästöohjelmissa, eh, onko jossain vaiheessa eh, neuvosto tai komissio pyytänyt tarvitsen teidän apuanne. Ja nyt en halua puhua ainoastaan menneestä, vaan myös tulevaisuudesta. Haluaisin kysyä, olisiko ilo valmis eh, tulemaan mukaan niin, että voisimme saada eurooppalaisen vastauksen ongelmaan. Ja tässä pitää huomioida kaikki politiikat ja kaikki näkökulmat, ei ainoastaan taloudellista näkökulmaa, vaan myös eh, sosiaalinen näkökulma. Olisitteko te valmiita osallistumaan kanssamme jatkossa sellaiseen työhön, että vakausohjelmissa huomioitaisiin myös nämä sosiaaliset näkökohdat. Ja sitten lopuksi haluan neljän minuutin puheenvuoron pitäytyä ja haluaisin mainita muutaman seikan. Meidän pitää puhua eh, aikatauluista ja myös meidän perusfilosofiastamme. Miksi me olemme täällä? Eurooppa on osoittanut, että kun se perus ajatus unohtuu, että ei pidä huomioida ainoastaan päämääriä, vaan myös välineet ja tavat, joilla toimitaan huomioitava. Ei e, millään päämäärällä voida perustella mitä tahansa e, toimia. Kun tämä unohtuu, kun unohdetaan se, miten tärkeää on se, että toimet ovat suhteellisia, e, älykkäitä, demokraattisia, eikä niihin pakoteta niin kuin tällä kerralla, niin kun näin käy, niin tämä on todella kauhea. Me joudumme uudenlaiseen totalitarismiin, sellaiseen totalitarismiin, jossa ainoastaan talous on tärkeä ja ainoastaan niin kutsutut ekonomistit tai teknokraatit ovat oleellisia, mutta demokraattista näkökulmasta meidän on taas otettava aloite itsellemme. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka mitä tässä työssä auttavat. Kiitos. Euh, euh, Kiitos, me olemme kuulleet kaikki puheenvuorot ja valitettavasti herran Petros Tangos on poistunut paikalta, eli näin annan puheenvuoron kolmelle läsnä olevalle asiantuntijalle. Ensinnäkin Jose Silva Penedalle, viisi minuuttia. Valitettavasti joudun pyytämään, että puhutte ainoastaan tuon verran. Kiitoksia. No minä yritän nyt puhua mahdollisimman lyhyesti se, mitä edustaja Regina Bastos sanoi, niin uskon, että olen kaikesta huolimatta kuitenkin optimistinen yksinkertaista syystä, sillä portugalilaisten yrittäjien toimintakyky on kyllä merkittävä. Nämä yritykset todellakin pystyvät pääsemään tästä hankalasta tilanteesta eteenpäin, mutta Toki maksut ja verot ovat korkeammat kuin Italiassa tai Espanjassa ja myöskin energiakustannukset ovat myöskin korkeat, samoin korot, joten tämä tietysti vaikuttaa siihen, että pääsemme tästä tilanteesta eteenpäin, mutta kriisi on ollut niin suuri, että me koskaan enää pääse tuohon lähtötilanteeseen takaisin. Ja Ana Gomes, me emme nyt ole missään tällaisessa väliaikaisessa vaiheessa, vaan kyseessä on vaihe, johon liittyy hyvin paljon virheitä. Tämä on siirtymävaihe ja meidän täytyy todellakin vaatia enemmän seuraavaa vaihetta ajatellen. Kun ajatellaan sitä, että minkä haluamme tässä saada eteenpäin, niin tuo julkinen alijäämä ei saa olla ainoa väline tai ainoa tavoite. Tarvitsemme kasvua, jotta työttömyys työttömyyteen voidaan puuttua vähintään 2 prosenttia, koska muuten emme voi näitä sosiaalisia ongelmia ratkaista. No sitten äh, edustaja Ines Zubalta puhuitte noista maksamattomista veloista. Totta kai täytyy pyrkiä ratkaisemaan kaksi ongelmaa samanaikaisesti, ja tämä on ristiriitaista. Yhtäältä ei voida torjua ulkoisia ongelmia ja samanaikaisesti sitten torjua tällaisia ongelmia, jotka liittyvät budjettialijäämään. No, tässä ei voiduttu vaikuttaa valuuttaan, vaan työvoimakustannuksiin, ja näin tehtiin. No mitä nyt sitten voidaan tehdä? Totta kai tämä ulkoinen epätasapaino voidaan poistaa siten, että tuontia vähennetään – jos nyt vähennetään sisäistä kysyntää, niin sitten taas ei voida torjua tuota alijäämää. Ja tässä nyt piilee se ristiriita. Ja se, mistä nyt troikaa voidaan syyttää, on se, että jos valtio on sairas, niin eh, totta kai täytyy tutkia, että missä nyt nuo vaivat oikein piilevät tuossa sairassa. Ja näin ei tehty. Tarjottiin yhtä ainoaa ratkaisua. Ja työmarkkinaosapuolia ei otettu riittävässä määrin huomioon työnantajat ja ammattiliitot halusivat ryhtyä muutoksiin, mutta Troika pysyi tiukkana. Se ei liikkunut tässä milliäkään työmarkkinaosapuolten suuntaan. No minulla nyt ei ole aikaa tätä valottaa sen enempää, mutta voin kyllä todeta, että tämä todellakin pitää paikkansa. Näin tosiaankin oli. No sitten Euroopan parlamentin rooliin liittyvä kysymys. En nyt välttämättä voi tähän vastata, mutta uskon, että perusongelma, se liittyy myöskin siihen, mitä Thomas Mann totesi. Voiko olla yhtenäisvaluutta sellaisella alueella, missä on erittäin suurta rakenteellista epätasapainoa, hyvin erilaiset rakenteet. Ja jos teidän poliittinen vastauksenne on kyllä, niin me emme nyt saa harjoittaa mitään tabula rasa-politiikkaa näillä alueilla, vaan Portugalin etelä- ja pohjoisosissa toimenpiteiden täytyy olla erilaiset. Jos emme tee näin, niin se on kyllä virhe. Emme voi käyttää sellaisia malleja tai jotenkin ryhmittää näitä asioita. Se, mitä Troika teki, ei liity mitenkään siihen, mitä esimerkiksi asiantuntijat ovat sanoneet liittyen Portugalin talouteen ja sen taloudelliseen tilanteeseen. Ja sitten kysyttiin myös, onko Troikan loppu nyt sitten myöskin säästöpolitiikan loppu. No ei, ei, näin ei ole. Portugalin valtiolla on velvollisuutensa EU-ta kohtaan, kun ajatellaan alijäämää ja velkoja – budjettialijäämän pienentämistä. Ja totta kai Portugalin täytyy edelleenkin vahvistaa näitä toimenpiteitä. Ja tässä nyt sitten pohditaan, että olemmeko siinä tilanteessa, että pystymme tämän tekemään ja pystymmekö tässä heikentämään säästöpolitiikan vaikutuksia vai emme meidän pitäisi olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä haluamme tulevaisuudessa tehdä ja näin ei tapahtunut. Eurooppalaiset byrokraatit päättivät, mitä me teemme ja toivon, että nyt sitten kun Portugalin poliittiset päättäjät tässä lyövät päänsä yhteen ja päättävät näistä uudistuksista ja säästötoimenpiteistä ja myöskin julkistalouden vakauttamisesta. Niin, olen pahoillani. Oui, euh, tout d'abord, je voudrais remercier pour, pour la qualité du débat et, et des questions. Niin, kiitos tästä laadukkaasta keskustelusta. Täällä on estetty paljon kysymyksiä, jotka liittyvät lähinnä siihen, miksi tässä on jatkettu samoja toimia, ottaen huomioon, minkälaisia tuloksia on saatu. No tähän voidaan vastata usealla tavalla. Ensinnäkin se, että on saatu sellainen mielikuva, että erät työmarkkinatoimet eh, olivat haitallisia markkinoiden suuntaan ja ehkä tästä syystä vakautusohjelmiin osallistuivat sellaiset tahot, jotka eivät ole näiden asioiden eh, asiantuntijoita, vaan lähinnä makroekonomian tuntijoita. Tällainen mielikuva ainakin tästä saataisiin. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että eh, talouspolitiikkaa ei ole vakauttaa millä muulla tavalla kuin tällä tavalla, mutta kuitenkin tiedetään, että on mahdollista tehdä vakauttamista eri tahtia ja myös sen sisältö voisi olla erilainen niin, että siitä olisi enemmän hyötyä työllisyydelle. 2010 vuodesta alkaen näin on sanottu, ja viimeiset tutkimukset IMFn eh, tutkimusosastolta osoittavat juuri tätä. IMFn tutkimukset ovat osoittaneet, että eh, tällaiset eh, valtiontalouden vakauttamispolitiikat ovat niillä on ollut paljon kielteisempiä seurauksia kuin mitä oli ajateltu. Valitettavasti nämä tulokset tulivat sen jälkeen, kun seuraukset olivat jo olemassa, mutta tässä on olemassa kuitenkin tällainenkin näkökulma. Ja sitten toinen seikka liittyy euron rakenteen ongelmaan, eli jos meillä on yhtenäinen talousalue, tarvitaan yhtenäistä eh, poliittista politiikkaa talouden ja sosiaalipolitiikan alalla. Tämä liittyy rahoitusmarkkinoihin. Tätä ollaan nyt jo tekemässä tänä vuonna tämä pankkiunioni, mutta tarvitaan myös sosiaalipolitiikkaan rahaunionissa on oltava myös sosiaalinen pilari, jotta se olisi kestävä. Meillä on ollut sosiaalirahastoja, joita ei ole kuitenkaan tähän tarkoitukseen suunniteltu, mutta tämä on tärkeä seikka tässä. Ja sitten toinen kysymys Thomas Mannilta, eli miten voitaisiin saada kansalaiset eh, paremmin mukaan, miten voidaan eh, saada julkinen mielipide eh, vakuutettua. No, tässä on eri näkökulmia, jos ajatellaan tutkimuksia, joita on tehty. No, ensinnäkin kriisimaissa maissa on vaikea ymmärtää, kun tehdään tällaisia nopeita aggressiivisia uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoilla tai sosiaalisen suojelun osalta, ja sitten eh, tehdään paljon hitaammin toimia muilla aloilla, kuten esimerkiksi rahoitusalalla tai energia-alalla tai joidenkin muiden palveluiden ja tuotteiden alalla. Tässä tarvitaan todellakin tasapainoa, jotta julkinen mielipide voi olla tässä mukana ja e, yleisö tarvitsee myös pitkän aikavälin e, perspektiiviä. Tietysti tässä ryhdyttiin toimiin, niin kuin herra Pineda sanoi, nopeasti e, mutta tässä on nyt todennäköisesti uusi vaihe tällä hetkellä jolloin pitkän aikavälin vision aikaansaaminen olisi tärkeää ja näin kansalaiset voisivat paremmin hyväksyä eh, toimet. Eli tarvitaan kasvuohjelmia ja työllisyyden lisäämisohjelmia niin, että kansalaiset voivat kokea, että tähän suuntaan ollaan menossa. Ja ihmiset tarvitsevat myös konkreettisia ratkaisuja, on tehty ehdotuksia liittyen rahoitusalaan ja talousalaan, vähemmän sosiaalialan liittyen. Meillä on näitä nuorten työllistämistoimia, joita olemme tukeneet. Tämä on tärkeää. Tarvitaan myös Euroopan tasoinen jonkunlainen menettely niille e, kotitalouksille, joissa kaikki ovat työttömiä. Tämä on todella huolestuttava tilanne. Ja sitten Alejandro Cercas esitti kysymyksiä liittyen vaihtoehtoihin. Eli kysyttiin, onko tätä kysytty. No, tässä on tehty pitkän aikavälin yhteistyötä komission kanssa. Se on oikein tärkeää, erityisesti e, työllisyys pääosaston kanssa ja se on ollut tärkeä alusta alkaen, mutta jos ajatellaan näitä Troikan päätöksiä, niin on sanottu ihan suoraan, että meitä ei ole kuultu niiden yhteydessä. Ja voitaisiin ehkä ajatella, niin kuin jotkut ovat esittäneet, että kun Troikka tai muut tekevät tällaisia vakauttamistoimia, niin pyydettäisiin vielä eh, toinenkin kanta eh, tarvittaviin toimiin ja toinen mahdollisuus olisi tällainen arviointi- ja seurantamenettely, eh, joka pitäisi perustaa, eh, perustaa uudistuksia varten. Kaikki voivat erehtyä. Ja siksi meillä on ollut tällais, tällainen aloite, että seurattaisiin kutakin kriisimaata. Jo puolen vuoden ajan on näin tehty. Kiitos ja viimeinen asiantuntija on Torsten Schunten. Viisi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, kiitos kovasti näistä kommenteista ja kysymyksistä. Yritän nyt tehdä yhteenvedon siinä mielessä, että kun puhumme troikasta, me puhumme kolmesta kysymyksestä, demokraattisesta legitimiteetistä, sosiaalisista vaikutuksista ja siitä, onko tämä taloudellisesti oikea tie. Demokraattinen laatu on tullut selväksi ja teidän ehdotusta tukisin. Nimittäin Troikassa on rakenteita, joita ei valvota demokraattista ollenkaan. Ja EKPllähän ei ole esimerkiksi mandaattia tehdä työmarkkina-uudistuksia, mutta EKP on vaikuttanut näihin kehityksiin valtavasti. Eli Troikan rakenteiden sisällä emme edisty, vaan koko tämä politiikka pitää hakea takaisin EU-toimielinten klassisiin rakenteisiin. Eli pitää sanoa, että nyt sitten Troika on päässyt tiensä loppuun. Se ei ole osoittanut hyväksi tieksi. Nämä sosiaaliset vaikutukset, katastrofaaliset vaikutukset, niistä on monissa kommenteissa jo puhuttu. Ja käy selväksi, että EUn legitimiteetti ö, toteutuu vain silloin, jos sosiaaliset ongelmat torjutaan. Jos ö, kansalainen tuntee, ö, kokee itse nämä kielteiset vaikutukset, miksi hän silloin ö, tukisi EUta? Tämä on ydinkysymys, ovatko, eh, tai kolmas ydinkysymys on se, ovatko Troikan toimet taloudellisesti järkeviä ja sen suhteen täytyy sanoa, että olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Troikan toimet eivät taloudellisestikaan ole olleet kannattavia. Piti, tai aina oli ideana leikata palkkoja, jotta yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ja vi- veisivät enemmän tuotteita, jotta syntyisi kasvua. No, palkkoja on leikattu massiivisesti, mutta kilpailukyky ei ole parantunut. Päinvastoin itse kansallisen valuuttarahastonkin tutkimukset osoittavat, että kun palkat alenevat, yritykset eivät alenna hintojaan voidakseen myydä enemmän tuotteita. IVF on todennut, että yritykset ovat vain ö, lisänneet katteitaan, joten keskittyminen on ollut aivan, on keskitytty väärin asioihin. Dramaattisinta mielestäni on se, että kaikissa näissä maissa, ja tämä oli minun vetoomukseni, on, oli tässä se, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan näissä ohjelmamaissa työmarkkinaosapuolten osallistuminen on täysin romutettu Troikan painostuksesta. Ja tämä on dramaattista. Se pitää tiedostaa. On monia konsepteja, jotka todistavat, että tämä kustannustehokkuus ja leikkaukset, että ne eivät luo uutta kasvua. Meidän pitää löytää toinen kasvumalli, joka on sosiaalisesti kestävämpi. Sellainen malli, jossa ei, ei häiritä näitä työmarkkinaosapuoleja. Ja sitten vielä yksi esimerkki. Portugalissa olemme nähneet, että työehtosopimusten universaalisuutta on ö, heikennetty. Ö, Saksan hallitus koalition sopimuksessa menee tällä hetkellä kuitenkin aivan eri suuntaan. Me Saksassa olemme huomanneet, että yleispätevät työehtosopimukset vähenevät. Ja Saksassa on nyt sitten tajuttu, että tätä välinettä pitää vahvistaa. Joten ei todellakaan ole järkevää, että muissa maissa ja myöskin Saksan hallituksen painostuksesta lähdettäisiin aivan eri tielle. Kiitos. Kiitos oikein paljon kolmalle, kolmelle vierailemme, itse asiassa heitä oli neljä. Tässä on nyt ollut paljon kaikenlaista, ehkä vähän turhattavaakin, mutta paljon on saatu kuulla uudistuksista ja siitä, että ei ole tarpeeksi huomioitu sosiaalisia vaikutuksia näistä uudistusten sosiaalisia vaikutuksia ja sitten valitettavasti se, että artikla 9 perustamissopimuksessa sitä ei nyt täysin on pantu täytäntöön. Olen vakuuttunut siitä, että Alejandro Ferkasin johdolla huomioimme todella tarkkaan teidän panoksen ja haluaisin kiittää teitä nyt todellakin siitä, että olitte täällä aamulla paikalla ja annoitte tämän panoksenne tähän työhön. Näin olemme käsitelleet loppuun tämän kohdan estyslistalla. Meillä on vielä kaksi muuta vierasta ja haluaisin pyytää heitä anteeksi, sillä olemme yli puoli tuntia myöhässä. Mutta ennen kuin annan heille puheenvuoron ja ensiksi haluaisin pyytää kaikkia salista poistuvia poistumaan hiljaisuuden valitessa ja sitten nopeasti mennään kohtaan seitsemän. Frederik Darden voi kertoa ihan sähkösanoman omaisesti niistä neuvotteluista, mitä eilen pidettiin Kreikan puheenjohtajan edustajien kanssa. Kyseessä on työvoimapalvelujen tehostaminen ja yhteistyö. Olkaa hyvä. Kiitos. Itse asiassa eilen kävimme ensimmäisen kolmikantaa neuvottelun tähän liittyen ja vaikka lähes viisi tuntia neuvoteltiin, niin lopputulokseen ei päästy. Ja joidenkin asioiden osalta on sanottava, että aika vähän päästiin eteenpäin perottamattomasti, mutta nyt äh, saa suhtautua asian kielteisesti. Joistain asioista on puhuttu, on puhuttu siitä, onko jäsenvaltioiden osallistuminen vapaaehtoista vai ei. Jos ajatellaan näitä mm, verkostoja, ja niihin osallistumista. No tässä valiokuntamme on hyvin selvästi ilmaissut kantansa Eli meidän mielestämme on tärkeää, että osallistuminen olisi pakollista. Tämä ei ole neuvoston kanta poliittista syistä, ennenkään juridista syistä. Itse asiassa tästä asiasta keskusteltiin ja me kiistimme nämä juridiset näkökohdat, mutta päätös on vielä tehty, eli saapa nähdä, miten tämä sitten etenee. Ja sitten toisaalta on tämä EMKon läsnäolo, neuvoston läsnäolo verkostossa tarkkailijana. Meidän mielestämme tässä pitäisi olla ehdollista osallistumista. Kyllä voidaan olla tarkkailijoita, mutta jos eh, osallistuminen on pakollista, niin sitten eh, kutsu esitetään silloin, kun se estylista mukaan on paikalla. Ja sitten neuvoston kanta on, että pitäisi eh, määritellä tietyt seikat itse tekstissä ja meillä on tässä e, vaihtoehtoinen ehdotus meidän mielestämme on hyvä, että perustekstissä pidetään e, nämä aiheet niin, että huomioidaan uudet tavoitteet, joita on toitu uudelleen neuvoston kanssa, mutta tarvitaan sitten delegoituja säädöksiäkin, jotta voidaan eh, nopeasti reagoida ja olla joustavia. Mitä tulee sitten verkoston tehtäviin, no tämä on hyvä ajatus, mutta erityisesti indikaattorit ja bench learning pitäisi eh, säädellä delegoitujen säännösten muodossa. Kreikka puheenjohtaja valtiona esittää kantamme sitten korreperissä, että voidaan nähdä, kuinka paljon liikkumavaraa on. Ja sitten vähän enemmän päästiin eteenpäin esimerkiksi bench learningin määrittelyn osalta. Itse tekstissä tarvitaan selkeä, mutta joustava määrittely tälle autonomiselle eh, toiminnalle verkoston yhteydessä ja eh, verkoston vahvistaminen erityisesti liittyen vapaaehtoisen liikkuvuuteen ja 2020 strategia ja syrjäytymisen eh, torjunta ja nuoret ja ikääntyneet eh, työttömät. Näissä asioissa on edistytty ja jos ajatellaan sitten oikeusperustaa, tässä on viittaus artiklaan 14. Meillä me teimme uuden ehdotuksen oikeudellisen yksikön eh, ajatusten pohjalta ja tämä toimitetaan sitten eh, lähipäivinä, jotta Kreikka puheenjohtajavaltiona voi 17. päivän mennä Koreperin kokoukseen, huomioida kaikki parlamentin ajatukset ja palata ehkä 22. päivä, niin että päästäisiin eteenpäin. Tuolloin ehkä saataisiin asia loppuun käsiteltyä niin, että asia eh, menisi huhtikuussaan täysistuntoon, jos nyt erehdy. Ottan huomioon, kuinka tärkeä tämä asia on, kun torjutaan työttömyyttä. Ja olisi siis tärkeää päästä sopimukseen näistä eri seikoista. Kiitoista. Kiitos tästä hyvin tarkasta selvityksestä siitä, mitä eilen illalla tapahtui, koska tässä näin tarkkaan asiat selititte, milloin mitään lisättävää. Todennäköisesti kukaan muukaan neuvottelutiimistä ei halua mitään sanoa, eikä tässä varmasti ole mitään kysymyksiäkään. Eli lopetamme tämän asian käsittelyn ja nyt pyydän anteeksi kahdelta vieralta, jos ajatellaan tätä keskustelua, jonka joka oli tarkoitus käydä kodossa kuusi. Haluaisin kiittää heitä siitä, että he ovat paikalla. Tässä on paikalla sosiaalisen komitean puheenjohtaja Thomas Dominik ja Tom Bevers, työllisyyskomitean puheenjohtaja. Kyseessä on EMKO ja SPC. Ja te olette hyvin tärkeitä tahoja kun sosiaalista pilaria on pyritty määrittelemään talous- ja rahaunionissa, mutta kuitenkin meillä on hyvin vähän yhteyksiä ja siksi ajattelin, että tämä asia oli nyt käsiteltävänä ja harmittelen sitä, että suurempi määrä kollegoja ei ole paikalla, muun muassa he, jotka käsittelevät eh, nyt ajankohtaisia asioita, mutta on hyvä, että kuitenkin eri ryhmien edustajat ovat paikalla ja kertovat asioista eteenpäin. Nyt annan teille eh, puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi suurin piirtein, mutta valitettavasti eh, teidän komiteoidenne ei täällä hyvin tunneta voisitte ehkä lyhyesti kertoa, miten toimitte ja kertoisitte ehkä sitten siitä, mitä asioita juuri työstätte. Tämä varmasti kiinnostaa kovasti. Te kuulitte juuri, että Fredrik Darden kertoi näistä julkista työllisyyspalveluneuvotteluista, eli neuvosto haluaa, että valiokunta olisi mukana rakenteessa ja parlamentti haluaisi. Tähän suhtautunut vähän varauksellisesti. Ja nyt ehkä mennään tässä järjestyksessä. Eli ensin Toma Dominik. Voitte puhua ensin yksi sitten toinen, vaikka tässä jo olette nyt eri komiteoita, joilla on hyvin erilaisia tehtäviä. Toma Dominik. Kiitos. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Ja on aika vaikeaa tällaisen eh, kivan keskustelun jälkeen nyt käyttää puheenvuoroja ja puhua näin eh, järjestelmästi nyt aiheesta, jotka ne meitä kiinnostavat. Kyseessä on sosiaalinen ulottuvuus ja koordinointi ja eh, ohjausjaksoasia. Eli aivan ensiksi esittelisin tämän meidän sosiaalisen suojelun komiteamme sen tehtävä on antaa neuvoa neuvostolle ja komissiolle suojelun asioissa. Siellä on korkeita e, virkamiehiä kaikista jäsenvaltioista ja komissiosta. Ja ensin haluaisin puhua sosiaalista ulottuvuudesta, kun puhutaan emun sosiaalista ulottuvuudesta, niin tämä on asia, joka todennäköisesti eniten kiinnostaa kansalaisia. Yksi e, Komitean tehtävistä on seurata indikaattoreita. Tilanne on hyvin huono, kuten tiedetään. Eurostatin mukaan köyhyys on 2012 kor- päässyt korkeimpaan tahoon, tason kuuteen vuoteen. 25 prosenttia kansalaisista on köyhyysriskin kohteena ja 2020 strategian käyttöönotosta käyttöönoton jälkeen ihmiset köyhien ihmisten määrä on lisääntynyt ja nyt eh, köyhyys on lisääntynyt yli 2 prosenttiyksikköä ja on paljon sellaisia henkilöitä, joilla on paljon aineellisia puutteita. Kaikki tämä käy ilmi Social Protection Performance Monitorista. Se on meidän seurantavälineemme. Me käytämme sitä, kun pyrimme etsimään tällaisia erilaisia tendenssejä, joita pitäisi valvoa. Kun analysoidaan näitä tendenssejä, niin voidaan saada aineksia keskusteluihin ja myös tiettyihin e, toimiin, joihin on ryhdyttävä 2013 komitea on saanut päätökseen tarkastelun, joka koskee köyhiä työntekijöitä, köyhiä lapsia ja köyhyysriskiä. Me olemme keskustelleet asioista ja pyrimme etsimään tapaa päästä takaisin työmarkkinoille ilman, että tuloja menetetään, mutta tässä tarvitaan kasvua ja sosiaalisia investointeja. Ne ovat perusehto. Ja meidän työmme on mukana myös komission esittämässä tulostaulussa. Tästä muutama sananen, mutta ei viimeistä sanaa. Tässä on suositeltu, että komission ehdotus hyväksyttäisiin. On korostettava indikaattoreiden valintaa, mutta myös eri aloja joita tutkitaan uudelleen ensi vuonna. Tulostaulukko ei sinänsä riitä yksin, ei siis yksin riitä sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista varten. Tarvitaan sosiaalipolitiikan koordinaatiota, on katsottava, onko tätä tehty tarpeeksi, jos ajatellaan eh, uutta eh, talouspolitiikkaa. Haluaisin muistuttaa, että 2009 2008 prosenttia eh, varastaminen sosiaalipolitiikkaan. Avoin koordinaatiomenettely, englanniksi OMC, on ainoa tapa koordinoida sosiaalipolitiikkaa Euroopan unionissa, vaikka sosiaaliset erot kasvavat. Tehän tiedätte, että avoin koordinointi on vain vapaaehtoista jäsenvaltioille ja haluaisin korostaa, että Lissabonin sopimus on tehnyt mahdolliseksi sellaiset eh, unionin aloitteet, joilla voidaan koordinoida sosiaalipolitiikkaa kohta 5.3, mutta on korostettava sitä, että sosiaalipolitiikan koordinaatio ei ole sosi- eh, sosiaalilainsäädännön harmonisaatiota jäsenvaltioissa. Tämä kielletään nimenomaisesti perustamissopimuksessa. Näin siis jäsenvaltiot ovat sosiaalipolitiikasta päättävät tahot ja päätöksen tekijät jäsenvaltioissa päättävät siitä, miten sosiaalinen ulottuvuus ja, ja koordinaatio kehittyy jatkossa. Ja lopuksi vielä ohjausjaksosta sananen 2011 alkaen komiteamme on yhdessä työllisyyskomitean kanssa valmistellut neuvoston päätöksiä liittyen e, suosituksiin, jotka annetaan maille, kun on yhdessä analysoitu niiden täytäntöönpanoa. panoa ohjausjakso oli tarkoitettu talouskoordinaation välineeksi. Siitä on kuitenkin tullut julkisten poliitikkojen koordinaatio viitekehys, mukaan lukien sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja myös terveyspolitiikan tilastojen mukaan 28 prosenttia suosituksista eh, koskivat sosiaalista suojelua ja eläkettä asioita, 15 suositusta, 11 koski terveyspolitiikkaa ja 11 taas köyhyyden torjuntaa. Mutta tässä lähdetään kuitenkin liikkeelle sellaista artikloista, joita ei ole tähän tarkoitettu, 121 ja 148. Ja tässä täytetyn panosta päättävät poliittiset päätöksentekijät, niin kuin tänä aamuna on täällä sanottu. Jos ajatellaan sosiaalisen ministereiden vastuuta, sitä on täällä korostettu, on varmistettava, että näistä asioista päättävät ne ministerit, jotka asioita tuntevat ja niistä vastaavat, ja siksi EPSCO-neuvostoa on korostettava. Se kattaa työllisyyden, sosiaaliasiat ja terveyden. sinun on mukana tekemässä suosituksia. Ohjausjakson uskottavuus riippuu siitä, minkälaisia päätöksiä tehdään. Nyt todellakin odotetaan, että unioni ratkaisee sosiaalisia ongelmia yhtä päättäväisesti kuin silloin, kun pyritään pääsemään finanssikriisistä. Kiitos. Um, merci beaucoup. Kiitos oikein paljon pidemmittä puheitta annan puheenvuoron Tom Beversille, työllisyyskomitean puheenjohtaja. Niin, Kiitos puheenjohtaja. Vuodesta 1998 työllisyyskomitea, jonka kokoonpano on suun samantyyppinen kuin SPCllä, on ollut päävalmisteluelin EPSCO-neuvostolle, niin kuin artiklassa 148 sopimuksessa määrätään. Tämä työllisyysstrategia on sisällytetty Lissabonin strategiaan nyt, sitten Eurooppa 2020 strategiaan myös ja EU-ohjausjakson. Meillä on siis 15 vuotta kokemusta jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan koordinoinnista. Ja tässä suhteessa tiedämme, että yksi koko ei sovi kaikille. EMKO on mukana EU-ohjausjaksossa. Tällä hetkellä komissio on antanut vuotuisen kasvuselvityksensä, jossa on yhteinen työllisyysraportti. Me olemme valmistelleet neuvoston päätelmät ja toukokuussa jäsenvaltiot antavat kansalliset uudistusohjelmansa. Me arvioimme ne ja sitten kun komissio antaa maakohtaiset suosituksensa, me keskustelemme niistä ja tarkistamme niitä ennen kuin neuvosto antaa suosituksensa kesäkuussa vuoden myötä me seuraamme näiden suositusten toteuttamista monenvälisellä valvonnalla, jotta voimme taata, että meillä on todellakin tämmöinen monenvälinen lähestymistapa. Tämä on hyvin perusteellinen prosessi, johon olemme sijoittaneet paljon, me olemme edistyneet hyvin ja me olemme pioneereja tässä vertaisarviointimallissa. Mm, me meillä politiikan kehityksestä keskustellaan syvällisesti, suorasti ja avoimesti. Ja otamme, käyttöön, otamme huomioon myös sen taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kontekstin, jossa nämä poliittiset kehitykset ovat tapahtuneet. Me olemme tarkistaneet jo maakohtaisia suosituksia, mitä tulee nuorisotyöttömyyteen viime joulukuussa. Lisäksi aktiivista työmarkkinapolitiikkaa koskevia suosituksia me tarkastelemme ensi viikolla ja tulevaisuudessa me tarkastelemme myös työmarkkinoiden segmentoitumista ja palkanmuodostumista. Näiden arviointien perusteella me olemme vuonna 2013 kolmanneista kaikista suosituksista, komission suosituksista muuttaneet ja neuvosto on tukenut näitä muutoksia me olemme 2020 strategian alusta lähtien olleet sitä mieltä, että meidän pitää tehdä aivan samanlaatuista tai parempilaatuista työtä kuin muutkin neuvoston yksiköt. Me siis olemme hyvin perusteellisia ja lähestymistapamme on tasapainoinen. Olen itse vakuuttunut, että tämä, nämä ponnistelut ovat tuottaneet tuloksia EPSCO-neuvoston rooli on nyt samanarvoinen kuin ECOFIN neuvoston. Tässä ei ole kyse siitä, että kyse ministereiden edusta, vaan me haluamme, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, että sitä ei pidetä talouspolitiikan sivuvaikutuksena, vaan aivan ydinasiana. Viime vuonna me olemme ennen kaikkea vahvistaneet Eh, keskustelua emun sosiaalisesta ulottuvuudesta. Meidän mielestämme meidän pitäisi pohjata työmme Euroopan työllisyysstrategiaan ja tämän eh, prosessin pitäisi olla avoin kaikille jäsenvaltioille. Me pitäisi käyttää kaikkien jäsenvaltioiden kokemusta hyväksi myös euroalueen ulkopuolella. Me voimme käyttää monenvälistä valvontaa, jotta voimme parantaa edelleen politiikan koordinointia. Meillä on jälkikäteis- ja etukäteistoimia. Jos halutaan enemmän etukäteistoimia, me voimme tehdä tätä ja jos tarvitaan enemmän sopimustoimia, me voimme myös siihen panostaa. Nämä ovat kaksi aspektia, joista keskustelut eivät ole vielä tulleet päätökseen, mutta, mutta olen vakuuttunut siitä, että tässä pitää lähteä monenvälisestä lähestymistavasta niin, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat ja näin voidaan taata legitimiteetti ja omistajuus. Ei ole mahdollista, että yksi ainoa elin korvaisi tämän rikkauden, joka tulee 28 jäsenvaltion politiikasta. Kuten Thomas mainitsi, ensimmäinen konkreettinen askel ähm, tämän sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisessa on se, että MK on tehnyt SPCn kanssa yhteistyötä työllisyyttä ja sosiaalia koskevan talous, tulostaulun kehittämisessä. Tämä on ensimmäinen versio tulostaulusta ja sitä käytetään tässä muodossa vuoden 2014 EU-ohjausjaksossa, mutta tämä on vain ensimmäinen versio ja me edelleen aiomme parantaa tulostaulua. Haluaisin myös lisätä, että keskustelun aikana jäsenemme ovat painottaneet sitä, että tämä tulostaulu on täysin upotettu EU-ohjausjakson, eikä siitä siis johdu minkälaisia mekaanisia tai automaattisia ö, poliittisia neuvoja tai suostuksia, lisäsuosituksia siis jäsenvaltioita. Lisäksi Tämä kaikki pitäisi tulkita siinä kontekstissa, että meillä on jo olemassa olevia, ja se, on olemassa olevia välineitä, työllisyyskehityksen seurantaväline ja sosiaalisen suojelun seurantaväline, SPPM, näihin pitäisi perustaa myös tuleva työ. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä myös työmarkkinaosapuolten kanssa EU-ohjausjakson puitteissa ja tätä on arvostettu. Keskustelu on ollut rikkaampaa, avoimempaa ja vähemmän muodollista. Mm, tällä työmarkkinaosapuolten osallistumisella on sekä kansallinen että kansainvälinen näkökulma. Myös Euroopan tasolla me tarvitsemme tehokkaampaa ja virtaviivaistettua työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Tänä vuonna EMKO aikaa tarkastella, miten voisimme käytännössä tämän saavuttaa. Lisäksi EMKO haluaa parantaa yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen verkoston kanssa olen tyytyväinen ehdotukseen virallistaa tämä verkosto. Se helpottaa myös meidänkin työtämme. Siksi me haluamme, että me, meillä on tiivis linkki tuohon verkostoon. Neuvoston yleisnäkemys näkemyksessä on oikea tasapaino verkoston ja EMKon välillä niin, että otetaan eri roolit huomioon ja niin, että voimme käyttää käytännön kokemusta hyväksymme. Toivon, että komission ja neuvoston kanssa käydyt neuvottelut ovat hedelmällisiä ja sallivat sen, että asetus saadaan nopeasti pantua täytäntöön. Samalla tietysti me jatkamme epämuodollista yhteistyötämme tämän verkoston kanssa. Kun katsomme tulevaisuuteen, MK on valmistelemassa puolivälin arvioita, joka koskee Eurooppa 2020-strategiaa. Me olemme siis aloittaneet arvioinnin ja esittelemme raportin eh, näistä uudistuspaketeista, jotka on pantu täytäntöön vuosien varrella. Me perustamme arviointimme tähän yhteiseen kokemukseen ja toivomme, että emme palaa tuohon malliin, joissa oliko se ennen kaikkea kahden välisyydestä. Meidän pitäisi käyttää myös työllisyyden suuntaviivoja. Ne ovat alikehittyneet politiikan väline sopimuksissa. Euroopan 2020 strategian puolivälin, puolivälin arviointi voisi tehdä niistä vahvempia ja avoimempia. Komissio voisi lisäksi ehdottaa uudistettuja suuntaviivoja, joissa oli minimivaatimuksia jäsenvaltioille yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Näin voisimme oppia myös nuorisotakuun kokemuksesta. Me olemme myös valvomassa nuorisotakuun toteuttamista ja kuten sanoin, me käytämme monen välintä, välistä valvontaa. Me jatkamme tätä työtä tänä vuonna ja varmasti kaikki haluavat varmistaa, että nämä 28 erilaista nuorisotakuuta johtavat perusteelliseen uudistukseen jäsenvaltioissa. Ja sitten vielä lopuksi vuoden 2014 EU-ohjausjakso. Sen suhteen työmarkkinoiden tilanne on edelleen herkkä, kysyntä on heikkoa ja näin kun ihmiset menettävät taitonsa, se vähentää Euroopan pitkäaikaista kilpailukykyä mittavia uudistuksia on toteutettu, niitä pitää vahvistaa ja jatkaa, mutta samalla pitää tunnustaa, että nämä uudistukset vaativat aikaa ilman kasvua edistävää politiikkaa. Työmarkkinat luultavasti eivät parane ja uudistukset vaikeutuvat entisestään. Kiitos. Merci beaucoup. Merci pour ces deux Kiitos hyvin paljon näistä puheenvuoroista. Ne olivat hyvin hyödyllisiä ja ne heijastelevat selvästi myös kaikkia niitä töitä, mitä tässä valikunnassa teemme. Ja nyt sitten kaikki puheenvuoro pyydyt ja syviska serkas. Minä itse, näin poikkeuksena, puhun itsekin. Ja ensinnä Danuta Jeslovitska. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja teidän järjestönne tekevät tutkimuksia ja analyysejä ja te myöskin sitten teette suosituksia ja lausuntoja. Ja haluaisin kysyä, minkälaisia virheitä jäsenvaltiot ovat tehneet, kun ajatellaan sosiaalipolitiikkaa, koska usein me olemme kuulleet näistä virheistä. Kuulimme aikaisemmassa kuulemistilaisuudessa niistä. Haluaisin nyt kuulla teiltä, millaisia virheitä meidän jäsenvaltiomme ovat tehneet sosiaalipolitiikassa, koska tässä köyhyys on lisääntynyt, on paljon tuollaista epävarmaa työllisyyttä ja, ja tämä vaikuttaa sitten työnantajien ja vaikutukset eivät ole oikeanlaiset. Haluaisin myöskin kysyä, että mitkä näistä virheistä, joihin te viittasitte, ovat sellaisia, että ne voitaisiin poistaa, jos jotakin muutoksia tehtäisiin ja millaisia muutoksia tulisi tehdä ja missä järjestyksessä, jotta voitaisiin poistaa nämä virheet ja erheet. Haluaisin tietää, mitkä teidän odotuksenne ovat sosiaalipolitiikkaan liittyen jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin vahvistaa näiden asioiden pidentämistä, varsinkin kun pyritään tässä nyt pääsemään kriisistä ulos. Mitä me voisimme parantaa sosiaalipolitiikkaa jäsenvaltioissa? Haluaisin kysyä, että millä tapaa poliitikot ja uudistusten kehittelijät voisivat olla yhteistyössä yhteiskunnan kanssa, jotta tällaiset muutosehdotukset ajatukset olisivat ymmärrettäviä ihmisille ja yhteiskunnalle ja että ne myöskin hyväksyttäisiin paremmin kyseiseltä taholta, koska me olemme tietoisia siitä tosiasiasta, että kun tällaisia uusia asioita ehdotetaan, niin nämä muutokset vaikuttavat ihmisiin ja ihmisten täytyy ymmärtää, miksi niitä tehdään ja miten ne voivat heitä hyödyttää. Herkas. Kiitos puheenjohtaja. Kuten olette havainneet, meillä on täällä tulla kovaa keskustelua ja tässä puhutaan näistä samoista huolista. Ollaan huolestuneita eh, Euroopan syysestä tilanteesta, joka on aika katastrofaalinen tietyissä maissa pahempi kuin toisessa. Ja tässä on joillain vähemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä nimenomaan siellä, missä sosiaalinen tilanne on huonompi. Toiset pystyvät päättämään paremmin. Haluaisin kiittää kovasti näistä puheenvuoroista. Ja minulla on ensimmäinen kysymys. Te sanoitte, että olette elin, joka antaa neuvoa neuvostolle ja komissiolle. Mutta haluaisin kysyä, oletteko neuvonantajia? Pyytääkö komissio tai neuvosto teidän neuvojanne? vai ainoastaan ehkä tämä osio neuvostoa, jossa käsitellään sosiaaliasioita ja komissiaisen Andor. Eli ollaan tietoisia, ollaanko siellä tietoisia siitä, että te palvelette kokonaan, kokonaista politiikkaamme vai ainoastaan yhtä komission jäsentä ja yhtä alakohtaista politiikkaa? Sillä minusta tuntuu, että suurin haasteemme on se, että sosiaalipolitiikka unohtuu aina viimeiseksi, vaan se pitää laittaa keskiöön, niin kuin puheessa sanotaan, mutta näin ei kuitenkaan todessa käy. Ja toinen asia, johon voin yhtyä, ja tämä asia etenee kovaa vauhtia, olen samaa mieltä mm, kuin mitä moni asiantuntija sanoi, että tässä eh, on työtä vaikeuttanut 28 jäsenen Eurooppa ja siksi on ollut on vaikea jatkaa sosiaalisen Euroopan rakentamista niin kuin tehtiin 89-luvulla ja todennäköisesti on vaikea jatkaa lainsäädäntötietä, mutta uudet taloushallintomahdollisuudet ehkä antaisivat tähän mahdollisuuden, jos otetaan mukaan todesta sosiaalipolitiikkaa. Siinä tapauksessa sosiaalinen suojelu ja työllisyys otetaan mukaan tuonne eh, asialistalle, mutta haluaisin kuitenkin eh, esittää kysymyksen. Me te teette tässä suosituksia liittyen eh, ohjausjaksoon, mutta tämä on vähän niin kuin pyydettäisiin eh, köyhiltä almuja, ei tästä saa kovinkaan paljon. Eli tässä sitten ratkaisut investointien kautta ja sellaisten suurten ratkaisujen kautta, jotka todellakin edistävät asioita, ne ovat sitten ihan muissa käsissä. Eli te teette suosituksia, suositatte, että jäsenvaltiot tekisivät kaikenlaista, ne jäsenvaltiot, joilla, joissa tilanne on huono, ilman että niille antaa minkälaisia välineitä siis, niin tämä johtaa umpikujaan. Ja kun sitten vastaan erilaisia ehtoja, kun avustuksia annetaan, niin on aika vaikeaa, että ne, joilla ei ole eh, voimavaroja, eh, joutuvat sitten itse löytämään ratkaisuja. Miten kun te nyt olette kritisoineet tätä avointa korneantojen menetelmää, voitaisiin eh, päästä eteenpäin niin, että ohjausjakso mekanismi ja uusi taloushallinto antaisi ei ainoastaan suosituksia, vaan myös ratkaisuehdotuksia jäsenvaltioille. Merci beaucoup. Alors, euh... Kiitos. Ja minulla on nyt poikkeuksellisesti aika paljon kysymyksiä. Ehkä kun jäseniä on vähän paikalla, niin nyt käytän tilaisuuden hyväksi, mutta tätä ennen haluaisin nyt tästä instituutionaista roolistani sanoa ja muistuttaa, että nämä kaksi komiteaa ovat perustamissopimusten määräämiä komiteoita. Meillä on artikla 150, jossa sanotaan, että EPSCOa avustaa työllisyyskomitea. Se on neuvoa antava komitea, joka eh, koordinoi työllisyyspolitiikkaa, työmarkkinapolitiikkaa. Ja 150 artikla sanoo, että tarkalleen, mikä komitean tehtävä on. Sillä on tärkeä tehtävä, joka liittyy artiklan 9 määritelmään, niin tämä koskee työllisyyspolitiikkaa, mitä tulee sitten sosiaalista suojelua ja sen komiteaan. No siihen viitataan samansuuntaisesti artiklassa 160 ja se määritellään aivan samalla tavalla liittyen kohtaan 10 perustamissopimuksessa, joka käsittelee sosiaalipolitiikkaa. Ja minä haluaisin sitten vielä palata tiettyihin seikkoihin. Anteeksi, että näin teen, sillä tämä on äh, aika monen eh, katalogi nyt, mutta ehkä näin päästäisiin vähän pidemmälle tässä keskustelussa. Ensinnäkin Belgian puheenjohtaja kaudella havaitsin, että haluttiin valmistella näitä indikaattoreita, tätä työkalupakkia, joka kahden komitean avulla voitaisiin antaa sitten tarpeeksi välineitä eh, EPSKolle eh, ja ECOFINille työskennellä. Onko tämä työ nyt unohtunut vai onko juuri tämän pohjalta eh, komissiossa edistytty indikaattoreiden laadinnassa ja määrittelyssä? Onko tämä mielestäni nyt oikeanlaista strategiaa? Ja liittyen indikaattoreihin vielä, Eikö nyt teidän työnne lisäksi, jos todella halutaan, että nämä indikaattorit ovat oikean osuvia, ja jos halutaan voida ottaa oppia edestä kaudesta, niin eikö pitäisi nyt ehkä ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet joko kansallisella tai eurooppalaisella tasolla eh, näihin indikaattoreihin, sillä kun näin yleisesti ottaen puhutaan eh, työmarkkinavuoropuhelusta, eh, tämä olisi nyt konkretiaa sille ja näin saataisiin sellainen strategia aikaiseksi, josta on hyötyä kaikille. Mitä tulee sitten sosiaalisiin investointeihin, Thomas Dominik muistaakseni niihin viittasi, meitä kiinnostaa kovasti tämä, mihin komissio on ryhtynyt. Tiedonanto koskee tätä asiaa. Oletteko nyt sitä mieltä, että EPSKossa tämä asia kiinnostaa? Ajatellaanko, että sosiaalisilla investoinneilla todellakin voitaisiin eh, lisätä sosiaalisia eh, menoja ja pystytäänkö vakuuttamaan myös ECOFIN siitä, että tällainen strategia on paikallaan. Ja sitten kolmas seikka. Tämä on nyt kommentti, joka on pikemminkin Tom Beversille suunnattu kun tarkastelette vuotuista kasvuselvitystä ja annatte, eh, otatte kanta-asioihin EPSKOa varten ennen kevään eh, tapaamista, niin tuskinpa tunnette eh, parlamentin lausuntoa. Minä pyytäisin teitä tarkkaan tutustumaan siihen täällä Euroopan parlamentissa. Me huomioimme yksi plus yksi strategiat kultakin jäsenvaltiolta, mutta sen lisäksi meillä myös yleinen lähestymistapa tässä ei lähdetä liikkeelle komission ajatuksesta, vaan pystymme luomaan lisäarvoa. Jos minä en tätä nyt sano, niin kukaan ei sano sitä minun puolestani. Ja neljäs seikka, te sanoitte, että että olette käyneet läpi kolmasosan eh, maakohtaista suosituksista. Tapahtuuko tämä ainoastaan pää, pääkaupunkien pyynnöstä vai onko tuossa ollut itsenäistä arviointia myös sen lisäksi, mitä eh, pääkaupungit eh, halusivat tai mitä komissio on niiltä pyytänyt liittyen niiden sosiaalipolitiikkaan? Ja sitten viides seikka, te sanoitte, että työmarkkinaosapuolet pitäisi ottaa paremmin mukaan, että ette tehdä ehdotuksia, mutta mitä? Minä olen pitkään ollut tässä puheenjohtajana. Minä haluan todellakin edistää työmarkkinavuoropuhelua. Meillä on talous- ja sosiaalikomitealta pyyntö edistää tätä asiaa, työskennellä eh, näin järjestelmällisesti, jos ajatellaan esimerkiksi Jacques Delorin aikaa ja Valdyches menettelyä, niin tässä kuitenkin pitäisi nyt vähän päästä eteenpäin, sillä tämä ulottuvuus puhuu, puuttuu tästä ja tämä osoittaa, tästä osoituksena on se, että Troikka on pantu kokoon huomioimatta ollenkaan työmarkkinavuoropuhelua ja sen tehokkuutta. Ja sitten kuudenneksi, mitä tulee julkisiin työllisyyspalveluihin. Haluaisin nyt vain kertoa parlamentin kannan, kun nyt tässä ollaan suorassa lähetyksessä, niin tämä on ehkä paras hetki tämä kertoa. Näin viesti menee perille. On tärkeää, että eh, komitea otetaan mukaan tähän viestin välittämiseen niin, että pystytään paremmin koordinoimaan työtä. Mutta meidän mielestä tämä verkosto on kuitenkin eh, sellainen koordinointimahdollisuus, jonka kautta pystytään paremmin jakamaan parhaita käytänteitä. Ja jos nyt MK on siellä paikalla, niin näin e, tässä on vähän niin kuin valvontaa alusta alkaen ja ehkä luovuus vaikeutuisi, luova työ. Mutta ja ottaen huomioon, että tässä joka tapauksessa tämä yhdyskäytävä on jo mm, mukana näissä luonnostelmissa, jotka ovat pöydällä, sillä e, jälkikäteen tehdään yhteenveto ja tämä olisi ehkä parempi toimintatapa. Ja sitten sanoitte, että yleiset turvallisuussuuntaviot, niitä pitäisi enemmän käyttää. No, minä olen vanhanaikainen ja puolan näitä työllisyyssuuntaviivoja, pidän niitä hyvinä, mutta ne ovat nyt kuitenkin täysin unohtuneet ja kuolleet eh, vuotuisten kasvitus, kasvuselitysten myötä ja tuskinpa kaikkia nyt voi asettaa samalle sijalle ja meidän pitäisi nyt päättää, mitkä ovat ne välineet, jotka halutaan asettaa etusijalle. Nyt on tämä vuosittainen kasvuselvitys jolle annamme paljon merkitystä ja näin työllisyyssuuntaviot ovat päässeet aika paljon unohtumaan. Niiltä me nyt näkyvyyttä. On aika vaikea pitää näitä kahta välinettä eh, nyt saman tasoisina ottaen huomioon, kun katsotaan nyt komission ehdotuksia alusta alkaen, eli 2009 vuodesta ja 2010 alkaen komissio missään vaiheessa ajatellut, että pitäisi eh, muuttaa työllisyyssuuntaviivaa. Kuitenkin tässä on sellainen eh, tilanne, että työllisyydelle on tapahtunut jotain. Ja tässä nämä monivuotiset suuntaviivat, mutta tämä osoittaa kuitenkin sen, että tämä on aika muodollista tämä toiminta, eikä pystytä kovinkaan paljon eh, reagoimaan tämän välineen avulla ainakaan sen tämänhetkisessä muodossa. Ja anteeksi, että nyt puhuin vähän pitkään, mutta tässä piti näitä asioita nyt vähän eh, pyöritellä, jotta voitaisiin päästä eteenpäin myös keskustelussa toimijoiden välillä. No niin, eh, nyt meidän työaikamme on loppumaisillaan. Haluaisin kiittää kovasti tulkkaa vinkkejä tästä joustavuudesta ja näin annan viisi minuuttia vielä kullekin tulkkauksen eh, kerran. En tiedä kumpi haluaa aloittaa. No voitte itse päättää. Joskus tämä on paras tapa. Kiitos näistä kommentoista ja ehdotuksista. on vaikea vastata viidestä minuutissa kaikkiin kysymyksiin, joten yleisesti vastaan siihen, mitä on opittu kriisistä – sosiaalipolitiikan alalla. Komiteani on analysoinut kehitystä jäsenvaltioissa ja me olemme esittäneet raportin tästä viime vuoden lokakuussa. Neuvosto on hyväksynyt sen. Luen tässä raportin päätelmät. Jäsenvaltiot ovat toteuttanut sopeutusohjelmia ja sitoutunut näihin ohjelmiin, jotka ovat vaikeita kansalaisille. Poliittiset toimet ovat vahvistaneet sosiaalisuojelun järjestelmiä. Sosiaaliset vaikutusten arvioinnit, niiden pitäisi tapahtua ennen talouden sopeutusohjelmia. Eh, pitäisi arvioida kaikkia tulo- ja ikäryhmiä. Näin voidaan arvioida taloudellisten ohjelmien sosiaalisia vaikutuksia ja ö, eh, sopeuttaa politiikkaa. Eli tämä on yksi oppi tällaiset sosiaaliset vaikutusten arvioinnit pitäisi tehdä ennen taloudellisten ohjelmien toteuttamista. Kiitos. Kiitoksia, kiitokset kysymyksistä ja muutama vastaus minun puoleltani. Sitä, millaisia virheitä jäsenvaltiot ovat tehneet työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa. No, koska olemme komitea, jossa on jäsenvaltioita edustettuna, en sano, että ne tekevät virheitä. Ne voivat parantaa politiikkojaan. Nämä maakohtaiset suositukset niiden tarkoituksena antaa suuntaviimaa, mutta haluaisin kuitenkin painottaa uudistuspakettien merkitystä on aina helppo puhua sen jälkeen, kun Raymond Torres on puhunut rahoitusmarkkinauudistukset, tuotemarkkinauudistukset, niiden täytyy mennä yhdessä eri uudistusten kanssa, niiden rinnalla nämä parantavat sosiaalista hyväksyttävyyttä ja myöskin tehokkuutta, mikä näillä uudistuksilla itsellään on. Tämän lisäksi täytyy olla myöskin pitkän aikavälin näkemys, jonka yhteiskunta hyväksyy, niin kuin herra Torres myöskin totesi. Kiitokset puheenjohtaja, että muistutitte roolistamme, sopimusten mukaista roolistamme teemme tiivistä yhteistyötä. Nämä kaksi komiteaa tekevät siis yhteistyötä, mutta myöskin ECOFIN-neuvoston komiteoiden kanssa teemme hyvää yhteistyötä. Meillä on hyvät työsuhteet, me teemme yhteistyötä, kun päätämme näistä maakohtaisista suosituksista ja sellaisista, jotka ovat kaikkien etujen mukaista ja ainakin komiteatasolla yritämme saada aikaiseksi koordinoidun neuvoston näkemyksen, jotta voimme varmistaa, että kaikki osapuolet ajattelevat samansuuntaisesti. Mitä tulee sitten näihin indikaattoreihin, kiitoksia ystävällistä sanoistanne siitä, mitä Belgian valtio teki, ja koska olin tuolloin myöskin EMKon indikaattoriryhmän puheenjohtaja ryhmän, ryhmässä, niin todellakin arvostan tätä. Ja sitten tässä puolelta me valvotaan tuota työllisyyttä. Tämä on vahva väline ja näin saamme kattavan kuvan työmarkkinoista. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita, niitä, niistä ei voida tehdä yhteenvetoa muutamalla indikaattorilla. Mutta yksi heikkous tässä valvonnassa, no se on erittäin laaja väline, mutta viestinnälle se ei varmastikaan ole ihanteellinen tulostaulu pohjautuu, sillä meidän pitäisi vahvistaa tulostaulun ja tämän sosiaali- ja työllisyyspolitiikan valvonnan välistä linkkiä, jotta meillä on koherentti setti käsissämme. Olemme sitoutuneet keskustelemaan työmarkkinaosapuolten kanssa tulostaulun tuloksista – ja olemme sopineet heidän kanssaan, että käymme neuvotteluja jatkossakin siitä. Kiitoksia ehdotuksestanne, että tulevaisuudessa tarkasteltaisiin enemmän Euroopan parlamentin neuvoja, vuotuista kasvuselvitystä. Meillä on tässä yhteiset intressit, tällainen maailmanlaajuinen tai EU-laajuinen intressi, joka menee jäsenvaltioiden rajojen yli olemme tästä samoilla linjoilla. Sitten sitten kysymyksen siitä, että miten käsittelemme näitä makohtaisia suosituksia, joita parantelemme. Useimmissa tapauksissa todellakin tilanne on se, että jäsenvaltio, joka saa tällaisen suosituksen, haluaa muuttaa jotakin, mutta me komiteana varmistamme, että käsittelemme näitä monenvälisesti. Käytämme 27 muun valtion kokemuksia, 28 muun valtion kokemuksia tarkastellessa näitä suosituksia. Tämä ei ole mikään kahdenvälinen neuvottelu, vaan meillä on tällaista monenvälistä valvontaa ja sen johtopäätösten pohjalta sitten lähdetään siitä, että mitä mieltä EMKO on näistä komission esittämistä luonnoksista ja monissa tapauksissa me olemme valinneet eri tien kuin mitä komissio tai jäsenvaltio oli ehdottanut. No sitten työnvälityspalveluista. Me no, olemme samaa mieltä siitä, että luovuuden täytyisi olla pohjana tässä. Tässä pitäisi käytänteitä vaihtaa ne verkoston sisällä ja tästä syystä MKlla on jälleen tuollainen tarkkailijan rooli meidän ei pitäisi määritellä tuota lähtökohtaa, pyrkiä rajoittamaan jo sitä, mitä verkosto on tehnyt, mutta kokemuksemme, varsinkin vuoropuhelu, jos ei nyt esimerkiksi luoda tällaisia linkkejä eri prosessin vaiheiden välille, niin silloin asiassa tulee liian monimutkainen, että on hyvä varmistaa, että tieto, joka, että tieto pääsee paikassa toiseen ja tästä syystä me olemme erittäin kiinnostuneita siitä, että meillä on tuo tarkkailijarooli. Ja sitten vielä työmarkkina osapuolista. No, kyllä on käyty paljon keskustelua ja me olemme EUn kanssa samaa mieltä siitä, että täytyy varmistaa se, että sosiaalinen vuoropuhelu eurooppalaisen ohjausjakson sisällä parantuu. Sen pitäisi parantua sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja että työmarkkinaosapuolet kansallisella tasolla, jotka ovat mukana kansallisissa uudistusohjelmissa, ovat myöskin kiinnostuneita siitä, että tilanne voi parantua EU-tasolla. No sitten vielä suuntaviivat, sanoitte. Tässä minun komiteani ja parlamentti ovat erittäin kiinnostuneita siitä, että tämä saataisiin elvytettyä. Me olemme puhuneet tästä hiukan en, tai olemme kiinnostuneita siitä enemmän kuin mitä tuossa tutkimuksessa äh, kävi ilmi. Ehkä me voimme herättää nämä yhdessä henkiin uudestaan. We need to, to work, uh, Kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyötä on jatkettava. Olen samaa mieltä siitä, että perustamissopimuksessa on paljon enemmän kuin mitä sitten käytännössä on tapahtunut. Haluaisin todella kiittää tulkia siitä, että he ovat jääneet tänne kokouksen loppuun asti. Tästä oli paljon hyötyä sillä tämä oli oikein mielenkiintoinen ja vilkas eh, istunto. Ja tämän kokouksen jatkoksi haluaisin esittää, että seuraavassa parlamentissa pitäisi palata tähän hyvään käytäntöön, että te tulette tänne kerran vuodessa on tärkeää, että jos haluamme teidän niin meitä, niin me kuuntelemme myös teitä ainakin kerran vuodessa tässä kokoonpanossa. Kiitos oikein paljon. Nyt asiat on loppuun käsitelty. Seuraava kokous pidetään 22. tammikuuta. Ja tuolla pidetään kansallisten parlamenttien kokous keskiviikkona. Kiitos. Tapaamme siellä.